Grazie. Cari colleghi, se per favore prendete posto. Hyvät kollegat, voisitteko istutua? Näin voisimme aloittaa tapaamisemme melkeinpä aikataulussakin vielä. Eli pyytäisin teitä istutumaan paikoillenne. Meillä on aika tiivis työohjelma ja ne aiheet, joita tänään käsittelemme, ovat kyllä niin merkittäviä ja tärkeitä, että ne vaativat kaiken huomiomme ja kaiken mahdollisen tulkkauksellekin tarkoitetun käytettävissä olevan ajan, jota meillä on tarjottu. Nyt aloitamme siis parlamenttien välisen yhteiskokouksen, jossa käsittelemme Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista. Ja meillä on paikalla todella lukuisa määrä kollegoita. Ja tämä keskustelu tulee nyt todella oikeaan aikaan, juuri sellaisen aikaan, jossa nyt käydään läpi eri toimielinten neuvottelukantoja ja sitä, mihin suuntaan neuvottelut lähtevät. Kuten tiedätte, lainsäädäntöpaketti, jonka, jonka on määrä olla mukana tässä ulkosuhdehallinnon luomisessa, on vielä kesken. Mutta heti kun on päästy henkilöstökysymyksistä yhteistyöhön eri tahojen kanssa, se kyllä saatetaan päätökseen. Neuvotteluita kyllä todella jo käydään. Ja haluaisimme varmaan, varmasti tänään nyt keskustella teidän kanssanne juuri siitä, mitä neuvotteluiden sisältöön kuuluu. Haluaisin jättää kuitenkin pääpuheenvuorot esittelijöille ja kutsuvieraille, mutta aluksi ehkä muutama huomio. Ulkopolitiikka on yksi sellaisista toimialoista, joista jäsenvaltiot eniten haluavat pitää kiinni ja omana toimivaltuutenaan. Ja neuvostossa päätökset tehdään äh, lähestulkoon yksimielisesti. Ja Tämä onkin luonnollista, koska tämä on asia, joka liittyy jäsenvaltioiden suverenisuuteen. Me kaikki tiedämme, minkälaisia haasteita meillä on päivittäin edessämme ja tiedämme, että nämä ovat sellaisia haasteita, joihin ei pystytä vastaamaan yhden jäsenvaltion voimin. Ja siksi tarvitaankin tahtoa koordinoida asioita myös tällä politiikan alalla. Se, että toimimme yhdessä ja koordinoidusti on kiistämättä tapa, jonka avulla pystymme tekemään asioita, joihin emme yksin pystyisi. Saamme aikaan vipuvaikutusta ja vaikutusta esimerkiksi Balkanilla ja jäsen ehdokasvaltioissa, kuten Kroatiassa. Mutta tätä politiikkaa ei harjoiteta ainoastaan naapurustossamme, vaan myös laajemmalti. Ja kun kävimme viime marraskuussa YKssa, tuli ilmi, että YK pysyvät jäsenet EUsta haluavat lisätä yhteistyötä entisestään. Ja siksi tähän me tarvitsemme oikeanlaisia rakenteita, jotka heijastelevat erilaisia kompetensseja ulkopolitiikan alalla käsittäen eri palvelut, palvelut komissiossa ja neuvostossa niin, että saadaan käyttöön myös kansalliset diplomaattiset ulkoasioista vastaavat palvelut. Ja tähän tarvitaan myös meidän tukeamme. Ulkosuhdehallinto on äärimmäisen tärkeässä roolissa, kun luodaan yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Ja tämä on tavoite, jota me olemme aina tukeneet. Parlamentin jäseninä meidän täytyy kuitenkin pitää huolta myös siitä, että taataan avoimuus ja ulkosuhdehallinnon vastuullisuus parlamentteihin nähden ja tälle ulkosuhdehallinnolle annetaan sellaisia toimia, joista komissio on tähän asti vastannut, joita ne ovat parlamentin valvonnan alaisia. Toisin kuin sellaiset toimet, jotka ovat suoraan hallitusten välisiä. Ulkosuhdehallinto kantaa siis vastuuta myös parlamenttia kohtaan – Tässä tarvitaan avointa vuoropuhelua korkean ulkopolitiikan edustajien kanssa kaikista ulkopolitiikkaan liittyvistä näkökulmista. Ja tämä on hyvin tärkeä saavutus. Se hyödyttää parlamenttia, mutta se myös luo pohjan ulkopolitiikan valvonnalle EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja tästä Euroopan unionin eri parlamenttien puhemiehet ovat keskustelleet hiljattain Tukholmassa ja tätä tullaan käsittelemään myös tulevina kuukausina Belgian puheenjohtajakaudella. Edessämme on nyt siis suuri haaste. Haluamme luoda todellista eurooppalaista ulkopolitiikkaa, mutta myös sellaista, joka olisi demokraattisempaa, avoimempaa ja lähempänä kansalaisia ja heidän odotuksiaan. Nyt haluaisin antaa teille myös jotakin käytännön tietoja siitä, kuinka voi pyytää puheenvuoroa. Näin toimimme yleensä tällaisissa tapaamisissa. Teillä on edessänne papereita, joihin voitte kirjoittaa nimenne ja sen, mihin parlamenttiin kuulutte. Ja pyytäisin teitä ilmoittamaan myös, mistä aiheesta haluatte puhua me jaamme tämän päivän keskustelun kahteen osaan, jotta saamme edustavuutta tähän keskusteluun niin, että eri tahot tulevat edustetuiksi, niin pyytäisin, että käytätte puheenvuoronne korkeintaan kolme minuuttia. No niin, nyt voimme käydä käsiksi varsinaisiin töihimme. Aluksi kuulemme lähettiläs Kristoffersenia. Hän edustaa Catherine Ashtonia. Ja hän puhuu tästä ehdotuksesta ulkoasiainhallinnon perustamiseksi. Sen jälkeen kuulemme Brock, Elmar Brockia ja Giefer Hofstadtia ja käymme keskusteluun. Olkaa hyvä, suurlähettiläs. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja, ja kiitoksia, että sain tämän mahdollisuuden sanoa muutaman sanan teille. Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta. Haluaisin aloittaa sanomalla, että korkea edustaja Kathy Ashton on pahoillaan siitä, että hän ei päässyt tänään paikalle. Valitettavasti hänellä oli muita lukuisia vierailuja ohjelmassaan ulkomaille, ja sen vuoksi hän ei voi olla tänään Brysselissä. Aivan oikein puheenjohtaja sanoitte, että me olemme erittäin tärkeässä vaiheessa tällä hetkellä. Usko, uskon, että odotukset niin Euroopan unionissa ja myös kumppaneidemme keskuudessa muualla maailmassa – ovat hyvin korkeat. Haluavat, kaikki haluavat, että ulkosuhdehallinto polkaistaan pystyyn ja se pääsee toimimaan mitä pikimmiten. Monet kumppaneistamme ovat ehkäpä äh, hiukan liioitelleet, kun ovat äh, omaksuneet odotuksia äh, siitä nopeudesta, jolla voimme toimia. He lähes päivittäin kyselevät meiltä, että koska tämä uusi olio on valmis kävelemään. Jos nyt ajatellaan näitä odotuksia, jotka liittyvät nopeuteen, äh, niin kyllä ne ovat olleet hiukan äh, liioiteltuja, koska tämä on ollut todella monimutkainen tehtävä. Meidän on täytynyt luoda ulkosuhdehallinto, joka on omiaan palvelemaan korkeaa edustajaa hänen neljässä tehtävässään jotka Lissabonin sopimus hänelle langettivat. langettivat. Usein puhutaan vain kahdesta toiminnasta, nimittäin Solanan tehtävistä, eli YUTPn hoitamisesta yhdistettynä ulkosuhteista vastaavan komission tehtäviin. Mutta näiden kahden tehtävän lisäksi Ashtonilla on kaksi muutakin tehtävää. Ensinnäkin hän on ulkoasiainneuvoston pysyvä puheenjohtaja, joka jo sinään on lähes koko päivä työ – koska se, että on ulko- ulkosuhdeneuvoston puheenjohtaja tarkoittaa sitä, että täytyy olla läsnä paitsi silloin, kun tämä neuvosto kokoontuu, myös tarkoittaa sitä, että täytyy myös omaksua useita velvoitteita, jotka liittyvät suhteisiin Euroopan parlamentin ja kolmansien maiden kanssa. Ja hänellä on myös aivan uusi tehtävä, jota ei aikaisemmin ollut olemassa. Nimittäin se, että hänen täytyy vastata ulkopolitiikkamme johdonmukaisuudesta, olipa kyse ulkomaankaupasta, ilmastonmuutoskysymyksistä tai perinteisemmistä ulkopolitiikan aloista. Eli tämän ulkosuhdehallinnon täytyy sitten palvella Ashtonia näissä kaikissa tehtävissä. Meidän täytyy myös pitää mielessämme se, että tässä emme luo mitään perinteistä ulkoministeriötä. Ne tehtävät, joista korkea edustaja on vastuussa, hänen tehtäväkenttänsä kattaa paljon laajemman kentän kuin perinteiset ulkoministeriöt. Se lähtee perinteisistä ulkopolitiikan aspekteista, mutta kattaa myös erittäin tärkeän ja laajan taloudellisen salkun, taloudellisen avun salkun ja myös sellaisia asioita kuin sotilas- ja siviilioperaatioiden johtamiseen. Tällaisia tehtäviä hän ei perinteisissä ulkoministeriöissä yleensä löydy, eli hän kattaa kaiken tämän, koko tämän tehtäväkentän. Ja sitten lopulta hänen vastuualueenaan on löytää paikkansa tässä EUn institutionaalisessa rakenteessa. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme useita erilaisia välineitä, ne ovat klassisia yhteisövälineitä. Puhumme esimerkiksi taloudellisesta tuesta, myös maahanmuuttoasioista, ilmastoasioista, terrorismin torjunnasta. Kaikki tällaiset asiat ovat hänen tehtäväkenttänsä keskiössä. Nämähän ovat klassisia perinteisiä yhteisön politiikkoja. Se tarkoittaa sitä, että toisaalta ulkosuhdehallinnon täytyy monissa tapauksissa toimia sellaisissa asioissa, jotka ennen kuin olivat komission heiniä. Tämän ulkosuhdehallinnon täytyy tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka ennen olivat komission kollegion tehtäviä. Tämän lisäksi meidän täytyy kattaa sellaisia tehtäviä, jotka tähän saakka ja tänäänkin ovat jäsenvaltioiden vastuualoja ja toimivaltoja ei Lissabonin sopimuksenkaan myötä ole tässä suhteessa siirretty. Ja on erittäin tärkeää ymmärtää se, että jos me toimimme esimerkiksi ulkomaan kauppapolitiikan asioissa, niin äh, silloin äh, meillä on komissaari, jolla on äh, mutta komissio, jolla on eksklusiivinen toimivalta. Jos komissio ei toimi, kukaan ei toimi. Mutta ulkopolitiikassa me olemme aivan eri linjoilla. Jos me emme kykene löytämään yhteistä ratkaisua Euroopan unionin tasolla, niin silloin ei tule tällaista tyhjiötä, jollainen kauppapolitiikassa tulisi, koska jäsenvaltiot voivat tuolloin toimia. Eli ei ole sellaista vaihtoehtoa, että mikään ei toimisi, vaan meillä on sitten 27 erilaista ulkopolitiikkaa. Eli meidän tehtävämme on päivittäin varmistaa se, että me tuomme ulkopolitiikkaa Euroopan unioniin. Ja tämä on myös teema, joka meidän täytyy kattaa, kun perustamme ulkosuhdehallintoa. Juuri tästä syystä on erittäin tärkeää, että me perustamme hyvät luottamukselliset suhteet Euroopan instituutioihin, ei vähiten Euroopan komissioon, mutta myös Euroopan parlamenttiin toki. Koska Euroopan parlamentti on mukana monissa tapauksissa yhteispäätösmenettelyn kautta päätöksissä. Tämä pätee muun muassa ulkosuhdehallinnon kustannusten hallinnointiin. Eli me tarvitsemme Euroopan parlamenttia monilla aloilla. Tämä pätee myös tämän, koko tämän ulkosuhdehallinnon perustamiseen, koska vaikka peruspäätös ulkosuhdehallinnosta vaatii ainoastaan Euroopan parlamentin lausuntoa, niin me tiedämme oikein hyvin, että ei meillä ole, me emme voi saada toimivaa ulkosuhdehallintoa ellei henkilöstösäännöstöön ja rahoitusasetukseen tehdä muutoksia, ja jos meillä ei ole sellaista talousarviota, joka mahdollistaa meidän toimintamme. Perus päätös kaikesta muusta olisi vain tyhjä kuori. Ja näissä kolmessa mainitsemassani asiassa Euroopan parlamentilla on yhteispäätösoikeus, ja siksi olemme de facto sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki nämä neljä elementtiä muodostavat paketin, ja ne alistetaan yhteispäätösmenettelyyn. Meidän mielestämme tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että meidän täytyy hyväksyä kaikki nämä neljä päätöstä samanaikaisesti, mutta meidän täytyy olla varmoja siitä, että luottamusta riittää siihen, sille, että meillä on elementit kasassa koko tähän pakettiin, kun siirrymme tekemään muodollista päätöstä ja hyväksymme sen muodollisesti. Tässä vaiheessa olemme sellaisessa tilanteessa, että korkea edustaja on tehnyt ehdotuksen, neuvosto on ensimmäisen myönteisen kantansa siihen lausunut, Olemme tällä hetkellä hyvin intensiivisessä vaiheessa Euroopan parlamentin kanssa. Te jo mainitsitte useita epämuodollisia keskusteluita. Minustakin vaikuttaa siltä, että olen viettänyt Euroopan parlamentissa enemmän aikaa viime päivinä kuin muualla Brysselissä. Minä, minun vaikutelmani on sellainen, että asiat menevät eteenpäin. Emme ole vielä päässeet perille, mutta kyllä lähestymme maalia. Ja ainakin minusta nähden on niin, että meillä on ihan hyvät mahdollisuudet. Ehkäpä ihan tulevina päivinä, tulevina viikkoina päästä ainakin lähelle poliittista sopimusta tai saada ainakin sellaiselle puitteet. Ja ainakin omalta puoleltamme haluaisimme toki, että tehtäisiin myös muodollisia päätöksiä ennen kesälomia koska jos kohta meidän täytyy tehdä nämä neljä päätöstä, niin me voisimme jonkin verran edetä, jos meillä olisi edes peruspäätös pöydällä. Niin. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että tämä instituutioiden välinen rakennelma on erittäin tärkeä asia – ja siinä vaiheessa, kun saamme ulkosuhdehallinnon, niin saamme aikaan myös sellaisen ulkopolitiikan, joka on kunnianhimoisten tavoitteemme mukainen. Uskon, että nyt olemme sellaisessa vaiheessa, jossa jäsenvaltioiden asenteet eivät enää ole kauhean etäällä toisistaan, ei ole erimielisyyttä. Olemme ylittäneet kaikki jäsenvaltioiden erimielisyydet, joita vielä Irakin sodan aikana vallitsi. Joten nyt mielestäni on aika hyvä hetki toteuttaa käytännössä tätä ulkopolitiikkaan liittyvää kunnianhimoista tavoitetta. Kiitos. Bene, grazie, ambasciatore. Kiitoksia, lähettiläs Kristoffersen. Tämä oli todella hyödyllistä ja mielenkiintoista. Ja kuten aikaisemmin sanoin, antaisin ensin puheenvuoron kahdelle esittelijällemme, eli Elmar Brokille, joka on ulkoasianvaliokunnasta ja sen jälkeen Kiefer Hofstadille, joka on taas esittelijä perussopimus- ja toimielinasioiden valiokunnasta. Ja kuusi minuuttia olisi sopiva puheaika kummallekin. Näin meille jää puheaikaa. Brock, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Kristoffersenin huomioiden jälkeen voin lisätä ainoastaan joitakin asioita. Neuvottelut ovat hankalat, mutta uskon, että meillä on hyvää tahtoa löytää onnistunut ratkaisu. Ja kaikkia päätöksiä ei voida tehdä parlamentissa, koska myös komissiossa täytyy tiettyjen ehtojen täyttyä esimerkiksi henkilöstön suhteen käytävissä neuvotteluissa työmarkkinaosapuolten kanssa ja siitä, mitkä ovat ulkosuhdehallinnon taloudelliset seuraukset. Neuvostossa on sanottu, että tämän pitäisi olla neutraali budjetti budjetin suhteen, mutta osa työntekijöistä tulisi komissiosta ja ehkä yksi kolmasosa sitten henkilöstöstä tulisi pääkaupungeista, mutta tähän täytyy löytyä myös rahoitusta. Ja tarvitsemme todella tietoa, jotta voimme tehdä vakavasti otettavan ratkaisun. Euroopan parlamentti osallistuu tähän neuvotteluprosessiin oikeastaan ainoastaan kuultavana osapuolena. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että ulkosuhde hallinto perustetaan korkean edustajan ehdotuksesta komission hyväksynnällä sen jälkeen, kun Euroopan parlamenttia on kuultu. Se, että Euroopan parlamentti ei saata kuulemismenettelyä loppuun, estää myös lopullisen päätöksen syntymisen, joten meidän täytyy päästä sopuun, mutta tähän liittyy myös kaksi muuta asiaa. Jos kansallisille viranomaisille annetaan samat oikeudet ja velvollisuudet niin, että he tulevat mukaan tähän prosessiin, mikä on aivan oikein, niin silloin täytyy muuttaa henkilöstösäännöstöä. Ja tähän taas liittyy Euroopan parlamentin yhteispäätösoikeus. Ja tähän taas tarvitaan Euroopan parlamentin oikeudellista palvelua. Ja toiseksi, jos toisin kuin mitä ajattelemme, tästä ulkosuhdehallinnosta ei tulisi tällainen komission sisäinen yksikkö, vaan riippumaton taho, niin silloin täytyy muuttaa henkilöstösäännöstön yksi artiklaa. Meidän ei tulisi mielestämme perustaa uusia virastoja, koska tämä ei olisi tehokasta. Toisaalta jäsenvaltiot eivät pidä tätä niinkään olennaisena asiana, vaan he pitävät tätä sui generis, eli oman laatuisenaan tahona tai elimenä. Ja tästä on eri näkemyksiä. Eli jos ulkosuhdehallinto ei tule komission sisälle, niin silloin toimien täytyy olla selkeitä, esimerkiksi mitä tulee valvontaan. Budjettivalvonta ja vastuuvapausoikeus, jotka annetaan Euroopan parlamentille, ja niiden täytyy toteutua samalla tavoin kuin jos ulkosuhdehallinto kuuluisi komissioon, koska muuten syntyy Euroopan unionin sisälle tällainen valvomaton ala ja tämä ulkosuhdehallinto toimisi joka tapauksessa. Eikä tässä riitä mikään parlamentin ja neuvoston välinen herras, herrasmies-sopimus, vaan valvontaa tarvitaan. Samoin täytyy taata se, että kansalliset ulkosuhdepalvelut joutuvat samanlaisen valvonnan alaiseksi. Eli täytyy taata, tuota- taata samat oikeudet ja samat velvollisuudet kaikille. Ja uskonkin, että tämän täytyy toteutua. Ja tältä osin ei ole selvää, mm, kuuluisiko ulkosuhdehallinnon hallintobudjetti tiettyyn osaan vai johonkin toiseen budjetin osaan. Ja mitä tulee valvontaan, henkilöiden, henkilöstön ja asiasisällön valvontaan, voi muuttua tämän takia hyvin hankalaksi. Ja siihen liittyisikö tämä komission sisälle vai ei. Korkealla edustaja, edustajalla on monia erityisoikeuksia päättää esimerkiksi henkilöstökysymyksistä. Ja jäisikö nämä kysymykset sitten komission ulkopuolelle. Entä sitten poliittinen valvontaoikeus, joka Euroopan parlamentilla olisi? Christophersen viittasi siihen, että tarvitaan sopu siitä, millä tavalla Euroopan parlamentti otetaan mukaan eri neuvottelun vaiheisiin, kuinka sille taataan pääsy asiakirjoihin miten tätä poliittista valvontaa voidaan harjoittaa, kuka edustaa parlamenttia, jos Ashton ei ole paikalla. Ja mikä on pysyvän puheenjohtajan edustaja ja valvonnan rooli tältä osin. Tässä on siis vielä paljon yksityiskohtia, joista täytyy puhua. tämä ulkosuhdehallinto on tavallaan hybridi, jossa halutaan yhdistää eri osia EUn tasolla ja hallitusten välillä. Ja meidän täytyy estää se, että yhteisön toimia ei siirretä hallitusten toimiin. YUTPn hoito on artiklojen 17 ja 21 mukaan siirtymässä myös yhteisön toimivaltuuksiin. Eli tässä täytyy huolehtia siitä, että pidetään kiinni Euroopan parlamentin roolista ja yhteisön tehtävien roolista. Kiitoksia. Grazie, onorevole Brock. La... Kiitoksia, Brock. Seuraavaksi kollegamme J. Verhofstadt, joka on esittelijä perussopimus- ja toimielinasioiden valiokunnasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa tässä keskustelusta siitä ajatusmallista, joka on Brokin minun ja muiden esittelijöiden Parlamentissa haluamme sellaisen hallinnon, joka on mahdollisimman laaja, mahdollisimman kunnianhimoinen ja joka sisällyttää itse asiassa koko unionin ulkopolitiikan. Kehityspolitiikan, yhteistyöpolitiikan, naapuruuspolitiikan ja humanitaarisen avun. Sillä olemme sitä mieltä, että vasta kun integroidaan kaikki tämä ulkopoliittinen toiminta, kykenemme luomaan johdonmukaisuutta, jota vaaditaan silloin, kun haluamme tarjota unionille kansainvälisen roolin. Ja kun teemme näin, niin olemme toistelleet vuoden 2002 valmistelukunnan ajatusmallia. Vuonna 2002 valmistaukunta osastuvat henkilöt, joiden joukossa Elmar Brock, pyrkivät jo tuolloin löytämään johdonmukaisuutta ulkopolitiikkaan ja tarjottu ratkaisu vuonna 2002 oli se, että luotaisiin uusi yksikkö, yksikkö joka hoitaisi todellisen yhteisen ulkopolitiikan kehittämistä. Näin ollen vuonna 2002 tarkoituksena oli luoda sellainen yksikkö, joka yhdistäisi sekä neuvostossa että yhteisötasolla olevat näkökohdat, kuten vaikkapa kehityspolitiikan tai naapuruspolitiikan. Tämä oli erittäin kunnianhimoinen tavoite ja nyt on meidän vuoromme täytäntöönpanna tämä kunnianhimoinen visio. Olemme sen siis ottaneet nyt omaksemme ja täytyy muistuttaa, että se ei millään tavalla muuta näiden kahden toimielimen toimivaltaa. Eli neuvosto ja komissio. Tämä uusi hallintohan ei ole päätösvaltainen, vaan se tekee ehdotuksia. Tulevaisuudessa päätöksiä tehdään edelleenkin komissiokollegiossa – ja neuvostossa silloin, kun kysymys on yhteistä ulkopolitiikasta. Itse hallinto on luonnollisestikin autonominen. Sitä nyt nimittäin sui generis luonteeksi. Samalla sen täytyy löytää paikkansa toimielinten välissä tasapainossa Euroopan unionissa ja meidän täytyy antaa sille miltei toimielimen omainen asema, kuten tekstissä on. Se meidän mielestä menee liian pitkälle. Ulkosuudenhallintoa ei voida rinnastaa toimielimeen, koska sillä ei ole sellaista toimivaltaa, joka on autonominen suhteessa niihin kahteen instituutioon, jota se palvelee. Toiseksi sitä pyydetään ottamaan kantaa kaikkiin yhteisökysymyksiin. Ja sopimusten nojalla, kuten tiedätte, Näitä asioita ei voida hoitaa kuin yhteisötoimielinten avulla, eli komission avulla. Kaikki muut muotoilut johtaisivat siihen, että luotaisiin erittäin merkittävä ja vakava ennakkotapaus, mikä mahdollistaisi sen, että tällainen ulkosuhdehallinto voisi olla mukana myöskin budjetin muokkaamisessa. Ja se olisi erittäin vaarallinen ennakkotapaus, jos tähän suuntaan mentäisiin. Tästä syystä ehdotamme, että yksikkö tai hallinto toimii osion kolme puitteissa, joka käsittelee sekä hallinnollisia kuluja, kuten myöskin kaikkia operatiivisia kuluja Euroopan unionissa. Sillä kaikki operationaaliset kulut löytyvät tuosta budjetin osasta, ei yhdestä, ei kahdesta, ei neljästä, ei viidestä, Jopa ulkopolitiikan kuluista päätetään neuvostossa ja ne löytyvät tuosta osiosta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että tämä hallinto olisi osa komissiota. Ei, sen tulee olla autonominen. Sen täytyy esimerkiksi viedä eteenpäin omaa hallinnollista budjettiaan ja sen täytyy kyetä tekemään nimityksensä sisällään. Mutta jotta se olisi johdonmukainen toiminnaltaan ja tehokas, kuten totesin, tämän hallinnon täytyy kuulua yhteisön, osioon. Hallinnosta on tarkoitus tehdä laaja, kunnianhimoinen ja se mahdollistaa sen, että voimme siihen sisällyttää kehityspolitiikan, naapuruuspolitiikan, humanitaarisen avun politiikan missään muissa muotoilussahan ne eivät löydä omaa paikkaansa tässä hallinnossa. Luonnollisestikin on selvää, että mitään todellista yhteisöpolitiikkaa ei saada aikaiseksi ilman jäsenvaltioiden sopimusta. Päätöksentekoprosessi mahdollistaa päätökset vain yksimielisyydellä, mutta yhteistä ulkopolitiikkaakaan ei synny ilman, että meillä on yhteisölähestymistapa, eli ilman sellaista yksikköä, joka voi tunnustaa nämä yhteiset intressit, joita unionilla on. Näin ollen tavoitteena ei ole korvata kansallista ulkopolitiikkaa. Sen sijaan sen tavoitteena on vahvistaa ja täydentää sitä, ja sopimus on tässä suhteessa erittäin selvä. Kuten tiedätte, hyvä puheenjohtaja, yhdessä parlamentin kanssa olemme neuvotelleet asioista ja Ashtonin kanssa – ja uskoakseni se, mitä me nyt tarvitsemme unionissa, on se, että mahdollisimman nopeasti voimme luoda tämän hallinnon. Ja tietysti Euroopan parlamentti on valmis näitä neuvotteluja edistämään. Graziamo i nostri eh, relatori per eh, gli inter... Niin, haluan kiittää esittelijöitä näistä erittäin selkeistä ja tiiviistä yhteenvedoista esityksistä. Ennen kuin aloitan keskustelun, kertoisin seuraavan asian. Toivotamme tervetulleeksi korkea-arvoisen äh, Arabian emiraattien äh, valtuuskunnan. Täällä on paljon heidän parlamentin edustajia paikalla. Toivotamme heidät tervetulleeksi. On hienoa nähdä, että heitä kiinnostaa Euroopan ulkoasiat tällä tavoin. Ja asiamme todella herättävät kiinnostusta alueemme ulkopuolellakin. Tämä on hienoa. Lyhyesti haluaisin kertoa, että paikalla on edustaja 23 kansallisesta parlamentista, 22 kamarista Unkarin ja yhdistyneen kuningaskunnan edustajilla on vaali selvittely. He eivät päässeet paikalle, samoin Espanjan ja Itävallan edustajia täällä ei ole. Mutta nyt lähdemme keskusteluun. Haluan antaa puheenvuoro mahdollisuuden sekä kansallisten parlamentin että Euroopan parlamentin jäsenille – ja haluaisin, että tästä toteutuu myös tietty maantieteellinen edustavuus, joten yritän kiinnittää myös tähän huomiota. Täällä ajan juoksun näette tältä ruudulta, joten voitte katsoa, kuinka paljon teillä on vielä aikaa jäljellä. Ensin puheenvuoro annetaan Ranskan senaatin Jacques Blancille, kolmeksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Herra Brown. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että me Ranskan senaatin edustajat voimme yhdessä keskustella Euroopan parlamentin kanssa tämän ulkosuhdehallinnon perustamisesta. Tämähän on merkittävä innovaatio, merkittävä uudistus ja myönteinen sellainen. Siinä toteutetaan Lissabonin sopimuksen poliittista päämäärää. Tämä ulkosuudenhallinnon perustaminen liittyy kolmeen seikkaan. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että ulkosuhdehallinto, aivan kuten täällä sanottiin, sen tulee, olemaan, sen tulee olla sui generistyyppinen osasto joka on erillinen, itsenäinen komissiosta ja neuvostosta niin budjettinsa kuin henkilöstöhallintonsakin suhteen. Eihän tämä tietenkään sulje pois valvontaongelmia, joista juuri vii, joihin juuri viitattiin. Tämä palvelu on tehtäviltään hyvin monimuotoinen. Toiseksi olemme sitä mieltä, että tämän ulkosuhdehallinnon mittakaavan laajuuden tulisi olla mahdollisimman suuri. Ja aivan kuten eh, esittelijä juuri sanoi, eh, siihen tulee kuulla muun muassa naapurustopolitiikka, humanitaarinen apu, kehitysapu ja myös eh, Euroopan unionin vastaus, vastauskyky kriiseihin. Ja lopuksi, ja tämä on hyvin lähellä sydäntämme, senaatin päätöslauselmassa korostetaan ja alleviivataan sitä, kuinka tärkeää on se, että tällainen ulkosuhdehallinto ylläpitää tiiviitä suhteita kaikkien Euroopan unionin parlamenttien kanssa, ei siis ainoastaan Euroopan parlamentin kanssa, vaan myös kansallisten parlamenttien kanssa, koska tässähän on kyse toisaalta yhteisöulottuvuudesta, toisaalta hallitusten välisestä toiminnasta. Tämä koko ulkosuhdehallinnon tehtäväkenttä on tulosta poliittisesta tahdosta. Minun kollegani senaattori Hulot kohta puhuu tämän meidän oman päätöslausumamme muista osioista. Mutta me todella toivomme, että tämä ulkosuhdehallinto muuttaa sanoista teoiksi sen poliittisen tahdon, joka tulee ilmaistuksi jo Lissabonin sopimuksessa. Ja täytyy tehdä niin, että me yhdessä, kansalliset parlamentit mukaan luettuna, viemme eteenpäin Eurooppaa. Kiitos. Kiitoksia, herra Blanc. Puhuitte hyvin myös aikataulun mukaisesti, eli kiitos myös tästä. Seuraavaksi Leon Kires Puolan parlamentista kolme minuuttia. E, panie przewodniczący, panie i panowie. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puolan parlamentin ja senaatin nimissä haluaisin korostaa, että Puolalle on hyvin tärkeää se, että saadaan aikaan tehokas ulkosuhdehallinto. Niin, istun täällä. Puola tukee tätä esiteltyä hanketta, siis korkean edustajan esittelemää hanketta, joka hyväksyttiin myös 27.4.2009 yleisten asioiden neuvostossa. Tämä esitys koski ulkosuhdehallinnon toimintaa. Ja tähän hankkeeseen liittyy useita perustavanlaatuisia elementtejä, joita puolakin tuolloin käsitteli. Ulkosuhdehallinto on mielestämme elin, joka on mahdollisuus saada aikaan lisäarvoa Euroopan unionin toimielinten tasolla ja myös Euroopan parlamentin kannalta, mitä tulee ulkoisiin toimiin ja ulkopolitiikkaan, jota EU harjoittaa. Kuten täällä on jo todettu, tässä täytyisi noudattaa tasa-arvoisten mahdollisuuksien periaatetta niin, että kaikki jäsenvaltiot kumppanuuspohjalta tekevät yhtä, yhteistyötä niin, että todellinen avoimuus toteutuu. Jos oikein ymmärsin, niin toisessa keskustelun osassa käymme läpi sitten henkilöstökysymyksiä. Ja tässäkin täytyy toteutua tasapaino maantieteellisen edustuksen suhteen. Puola pitää hyvänä ehdotusta siitä, minkälaista yhteistyötä Euroopan parlamentti ja korkea edustaja tekisivät. Epäviralliset tapaamiset ja nimitykset eri valtuuskuntiin ovat hyvä tapa toimia, koska näin Euroopan parlamentin jäsenetkin saadaan mukaan tähän toimintaan. Mielestämme kuitenkin äh, korkean edustajan äh, korvaavasta henkilöstä täytyisi vielä keskustella ja mikä Euroopan parlamentin rooli tässä on. Mielestämme korkean edustaja voisi yleisissä asioissa korvata puheenjohtajavaltion ulkoasiainministerin ministerin, riippuen kuitenkin mikä on käsiteltävä asia. Kiitoksia. Nyt Euroopan parlamentin jäsen EPPn ulkoasianvaliokunnan koordinaattori Salafranka. Kiitos puheenjohtaja Deloren johtaessaan Valiokunta sanoi, että Euroopan projektissa on hyvin tärkeää pitää kiinni punaisesta langasta. Christophersen, siis Delors sanoi näin ollessaan komission puheenjohtaja. Ja Christophersenkin sanoi selvästi sen, että meidän täytyy saada aikaan ulkosuhdehallinto, joka on entistä tehokkaampi, avoimempi, sellainen, että nyt Lissabonin sopimuksen mukaan siirrymme pehmeästi kohti yhteisön toimia. Täällä on tuotu hyvin esiin sekä Verhofstadtin että Brokin suulla se, mikä on Euroopan parlamentin rooli, eli sitä kuullaan. Ja kuten Brok sanoi, niin Euroopan parlamentti ei anna tälle hyväksyntää ennen kuin se on tyytyväinen siihen, kuinka neuvottelut ovat sujuneet niillä aloilla, joista sillä on yhteispäätösoikeus. Sitten siitä, mistä Eurova Suka tulee puhumaan, eli henkilöstökysymykset. En puutu tähän nyt myöhemmin, mutta siksi haluaisin puheenjohtaja kysyä jo tässä vaiheessa, tuleeko olemaan aika määrä tai määräaika noin kymmenen vuotta, jona tiettyjä nimityksiä tehdään vai voidaanko sitä pidentää. Toivottavasti korkean edustajan kautta pääsemme sellaiseen tulokseen, joka tyydyttää toivemme, pääsemme tavoitteeseemme. Ja kuten täällä on jo sanottu, tästä ulkosuhdehallinnosta täytyy tulla tasapainoinen. Tässä ei saa jättää sivuun kansallisia ulkoasianviranomaisia, mutta meidän täytyy saada aikaan todella yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja puheenjohtaja, haluaisin vielä puuttua eräisen asian, eli siihen, että mielestäni ulko- suhdehallinnon täytyisi pyrkiä yksinkertaistamaan asioita. Se ei saa enää monimutkaistaa nykytilannetta entisestään, eikä siitä saa tulla sellainen kansallinen temmelyskenttä, jossa kaikki haluavat valtaa itselleen. Sitten Kristoffersen aikataulusta. Olen ymmärtänyt, että heinäkuun aikana pyritään pääsemään poliittiseen yhteisymmärrykseen, mutta haluaisin kuulla hieman enemmän siitä, mikä on Ashtonin käsitys tulevasta aikataulusta ja siitä, kuinka parlamenttia nyt tullaan kuulemaan. Salafranca. Kiitoksia Salafranca. Keskustelu jatkuu ja puheenvuoro annetaan Suomen eduskunnan Koskiselle. Olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, kiitos EUn ulkoasianhallinnon perustaminen on osa pitkäaikaista tavoitetta nostaa unionin merkitystä ulkopoliittisena, ei ainoastaan kauppapoliittisena ja kehityspoliittisena toimijana. Korkean edustajan toiminta myös komission varapuheenjohtajana sekä pätevä ulkosuhdehallinnon virkamieskunta tekevät yhteisestä unionistamme yhtenäisemmän toimijan kansainvälisessä politiikassa. Valmistella oleva päätös hallinnon perustamisesta on jo vaatinut paljon kompromisseja. On tärkeää, että nyt eri osapuolet hakevat tosissaan yhteisymmärrystä ja siihenhän nämä ensimmäiset puheenvuorot jo antoivat suuntaa. Osa eh, Euroopan parlamentin näistä kaavailuista ulkosuhdehallintoa koskevista kannoista on jäsenvaltioille ja niiden parlamenteille ongelmallisia. Esimerkiksi eh, Täällä on vaadittu ulkosuhdehallinnon täyttä poliittista tilintekovelvollisuutta Euroopan parlamentille. Ulkosuhdepalvelun toiminnan ydinalueisiin kuitenkin kuuluu yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jossa Eurooppa-neuvoston ja, ja ministerineuvoston demokraattinen legitimiteetti haetaan ensisijaisesti kansallisilta parlamenteilta. Ehkä suosituksena raportööreille olisi myös se, että Euroopan unionin kansalaisten näkökulma otettaisiin mietinnössä esille. Olemme halunneet rakentaa kansalaisten Eurooppaa ja siihen luontevasti kuuluisi se, että jäsenmaiden kansalaiset saisivat apua esimerkiksi ulkomaille tästä tältä tulevalta edustustoverkolta. Eli esimerkiksi konsuliasioissa olisi hyvä evolutiivisesti katsoa, mitkä mahdollisuudet tämän avun saamiseen tulevaisuudessa olisivat. Samoin tietojen välitys tuosta ulkosuhdehallinnosta jäsenmaiden ja niiden kansalaisten käyttöön olisi hyvin tärkeä asia ottaa huomioon jatkokehittelyssä. EU-ssa meidän kaikkien yhteinen intressimme on, että ulkoasianhallinto saadaan mahdollisimman nopeasti tehokkaaseen toimintaan. Sen myötä EUn toimintojen johdonmukaisuus vahvistuu merkittävästi vaikka tietyt toiminnat säilyvätkin luonteeltaan ensisijaisesti hallitusten välisinä ja tietyt taas ensisijaisesti yhteisöllisinä. Tämänpäiväisen keskustelumme pitäisi osaltaan viedä meitä eh, ripeästi lähemmäksi perustamispäätöstä. Kiitoksia. Grazie, onorevole Koski. Kiitoksia, edustaja Koskinen. Seuraavaksi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 joka on varjoesittelijä ulkoasen valiokunnassa ja edustaa sosiaalidemokraattien ryhmää. Kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Brock ja Verhofstadt kertovat siitä, kuinka Euroopan parlamentti tekee töitä neuvotteluissa, jotta jotta sen oikeudet sopimusten mukaisesti toteutuisivat, mutta myös siksi, että saataisiin aikaan kunnianhimoinen, tehokas ja samanaikaisesti myös yhteisömetodia kunnioittava ulkoasian hallinto. Siksi tämä kokous onkin äärimmäisen tärkeä ja toivon, että yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä tehostetaan entisestään. Ja siksi halusinkin vedota kansallisten parlamenttien jäseniin jotta he pitäisivät meitä tässä ponnisteluissa luonnollisena yhteistyökumppanina, koska tällä tavoin parlamentit korostavat rooliaan sekä Euroopan parlamenttia että kansallisia parlamentteja niin, että roolimme esimerkiksi neuvostoa kohtaan korostuu. Tästä ulkosuhdehallinnon perustamisesta on jo paljon puhuttu ja siitä, mikä olisi meidän kannaltamme paras hallintomalli. Tietenkin tunnemme, minkälaisia ongelmia tähän kaikkeen liittyy. Me haluamme tähän hyvin käytännön läheisen lähestymistavan. Ja jotta tämä toteutuu, tietyt meidän pyynnöstämme, niin niiden täytyy toteutua. Mitä tulee esimerkiksi poliittisen valvontaan, Tämä ei tarkoita sitä, että tässä poljettaisiin YUTPn hallitusten toimivaltaa, vaan noudatettaisiin Lissabonin sopimuksen 36 artiklaa täysin. Kansalliset parlamentit täytyy saada mukaan tähän tukemaan tätä näkemystä niin, että saadaan täyttä avoimuutta, esimerkiksi mitä tulee budjettikysymyksiin. Sitten toinen tärkeä elementti liittyy kehityspolitiikkojen äh, riippumattomuuteen. Me tietenkin kannatamme sellaista ulkosuhdehallintoa, joka on kunnianhimoinen, johon saadaan mukaan kriisinhallinta, humanitaarinen politiikka – mutta tämä ei saa mitenkään kyseenalaistaa yhteisön toimivaltuuksia tai kehitysyhteistyöstä vastaavaa komission jäsentä. Tähänkin liittyy tiettyjä budjettinäkemyksiä. On hyvä, että Kristoffersen on todella vakavasti mukana tässä neuvotteluhankkeessa ja se, että tästä saadaan hyvä lopputulos johtuu myös, tai riippuu myös siitä, kuinka puheenjohtajan valtio pystyy toteuttamaan omaa rooliaan suhteessa jäsenvaltioihin neuvostossa. Kiitoksia. Seuraavaksi Dagdalen Saksan parlamentista Bundestagista liittopäiviltä kolme minuuttia. Kiitoksia. Olen Dagelen nimeltäni ja edustan ulkoisen valiokunta Saksan liittopäiviltä. Monien ristiriitojen ja eri etujen ristipaineessa nyt kun perustetaan tätä ulkosuhdehallintoa, täytyy todella toimia oikein, hyvät naiset ja herrat. Ja suverenin valtion edustajana on hyvin tärkeää, että ulkopolitiikka jatkossakin on asia, jota mekin parlamentaarikkoina voimme esimerkiksi Saksan liittopäivillä olla muotoilemassa, eikä saa käydä niin, että ulkopolitiikka tulisi ainoastaan EUn hoidettavaksi asiaksi. Ja tässä suhteessa ulkosuhdehallinto, siinä muodossa kuin sitä nyt on suunniteltu, on askel tilanteeseen, jossa Saksan perustuslakivaliokunta on tuominnut sen, että tässä mennään nyt enemmän kohti Saksan parlamentin toimivaltojen vähentämistä, koska tässä siirrytään kohti yhteisöllistämistä ja se, että suunnitellaan sitä, että ulkosuhdehallintoon kuuluisi esimerkiksi sotilastoimien hoito, olisi äh, ensimmäinen tapaus maailmassa ja tämä on kyseenalaista. Saksassa ulkoasiain ministeriötä ja sotilasasioista vastaava ministeriötä ei ole suljettu yhteen, eikä tähän kuulu myöskään kehitysyhteistyöstä vastaava ministeriö. Ja tähän on hyviä syitä. Ja näin on myös monissa muissa valtioissa. Avoimia kysymyksiä on edelleen hyvin paljon, lähtien liikkeelle tehokkaasta parlamentaarisesta valvonnasta, joka kohdistuisi ulkosuhdehallintoon. Samoin kysymykset siitä, kuinka paljon lisäkustannuksia tällaisesta ulkosuhdehallinnosta koituisi, on vielä avoinna. Nythän jäsenvaltioissa ja itse unionissa taloudellinen tilanne on hyvin heikko ja siksi pohdimmekin parlamenttien jäseninä, minkälaisia lisäkustannuksia osaksemme koituisi. Eurooppa ei tarvitse todellakaan mitään uutta miljardeja maksavaa sotilashallintoa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Rivero Castro Portugalin parlamentista. Kolme minuuttia hänellekin ulkoiseen valiokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. sekä mitä suuret tässä Kristoffersen totesi, haluaisin sanoa, että minua ei suinkaan yllätä se, että ulkosuhdehallinnon perustaminen kestää kauemmin kuin mitä alun perin ajateltiin. Kaikille lienee selvää, että kyseessä on hyvin monimutkainen prosessi. Haluaisimme, että asia hoidetaan hitaasti ja hyvin sen sijaan, että kiirehdittäisiin paistikkaa ratkaisuun. Ymmärrän, että Euroopan parlamentti haluaa ottaa asian kantaa, mutta tätä neuvonpitoa ei kannattaisi nyt kyllä venytellä sen pidempään, kun on ehdottomasti tarpeen. Marakoja pitää noudattaa ja haluaisin kehottaa Euroopan parlamentin kollegoita toimimaan määräaikojen puitteissa. Haluaisin nyt esittää muutaman huomion suurlähettilälle. Jos mahdollista, niin voisikohan korkean edustaja Ashtonin yksiköstä käydä vierailijoita kansallisten parlamenttien ulkoasianvaliokunnissa. Tällä on vaikutus kansallisiin toimiin, kuten kollegamme juuri mainitsi, ja moni on todella huolissaan siitä, millä tavalla tilanne kehittyy. Itse asiassa täällä onkin oltu huolissaan siitä, että tässä ei ole kysymys pelkästään kansallista, äh, Euroopan parlamentin valvontavallasta, myös kansallisten parlamentin toimista. Siitä syystä on hyvä, että korkean edustajan yksiköt kävisivät vierailulla kansallisissa parlamenteissa, jotta meillä olisi enemmän aikaa esittää huolenaiheemme ja näkemyksemme Toiseksi haluaisin ottaa esille sen, että ulkosuudenhallinnon rakenne, varsinkin kun puhutaan kolmasosasta sen jäsenistä, jotka jäsenvaltiot nimettävät, niin mitä edistystä tässä suhteessa on tähän mennessä saatu aikaiseksi? Lopuksi haluaisin vielä todeta, että minä olen ulkosuudenhallinnon puolella, jos se on kattava, se kattaa kehityskysymykset, ihmis, äh, humanitaarisen avun, kaupan ja naapuruuskysymykset. Muissa tapauksissa tällaista ulkosuhdehallintoa on turha perustaa, jos siltä puuttuvat tärkeät osiot – nämä asiat eivät kuulu pelkästään Euroopan unionin toimivaltaan, vaan myös jäsenvaltioilla on paljon sanottavaa ja olisi hyvä, että tuota kokemusta ei myöskään menettäisi. Haluaisin kuulla, millä tavalla on tarkoitus sisällyttää tämä ulkosuuden hallinnon rakenteisiin. Castro. Kiitoksia. Seuraavaksi Check, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmälleni, eli vihreille, on hyvin tärkeää, ja että tästä yhteisestä eurooppalaisesta ulkosuhdehallinnosta tulee kunnianhimoinen ja sellainen, että se puuttuu äh, sellaisiin asioihin myös muualla, kuten äh, ihmisoikeudet ja köyhyyden torjuminen, ei pelkästään siis Euroopan unionissa. Ja tässä puututtaisiin esimerkiksi siihen, että jäsenvaltiot äh, tehostaisivat esimerkiksi konsulaattien toimintaa. Itse olen ollut kymmenen vuotta Itävallan parlamentissa jäsenenä ja siksi tämä tämänpäiväinen keskustelu ja se, että me todella teemme yhteistyötä kansallisten parlamenttien välillä, niin ovat tärkeitä asioita, keskeisiä asioita. Täällä sanottiin kuitenkin myös se, että kansallisilta parlamenteilta ollaan nyt ottamassa pois valtaa. En voi tästä olla kuitenkaan yhtä mieltä ja siitä, mitä saksalaiskollega sanoi sotilaallisista toimista vastaamisesta. Tämä ei ole totta. Pyydän anteeksi. Itse olen vihreiden jäsen ja me olemme todella taistelleet sen puolesta, että kansallisilla parlamentilla säilyy toimivalta. Mutta nyt vielä tästä ulkosuhde hallinnosta. Se, että meillä on tällainen ulkosuhdehallinto, joka johdonmukaisesti edustaa esimerkiksi kehitysyhteistyökysymyksiä on tärkeää, mutta me tarvitsemme kuitenkin sellaista asettelua, jossa päävastuun kantaa komission jäsen, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Ja sitten tarvitsemme pääjohdon, tähän hallintoon, joka vastaa kriisinhallinnasta ja rauhan rakentamisesta. Ja tästä onkin jo kirjattu sopimuksiin se, että tämän täytyy olla tärkeä osa hallintoa. Samoin tähän ulkosuhdehallintoon tarvitaan kaikilla tasoilla tasa-arvoinen edustus naisten ja miesten välille juuri ulkoasioiden hoidossa. Myös kansallisesti naiset ovat aivan liian taka-alalla. Ja meidän täytyy tehdä tämä selväksi. Tässä tarvitaan selkeää valtavirtaistamista. Sitten ihmisoikeuskysymykset. Ihmisoikeushallivaliokunnan puheenjohtaja varmasti puhuu tästä vielä enemmän, hyvä kollegani. Kuten artiklassa 21 todetaan, ulkosuhdehallinnolla täytyy olla ihmisoikeuskysymyksissä keskeinen rooli. Muuten voin tukea sitä, mitä Brock ja Verhofstadt vaativat pääluokka kolmen osalta. Siinä täytyy olla johdonmukaisia. Kiitoksia. Seuraavaksi Dalaras. Kreikan parlamentista. Kolme minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ulkosuhdehallinto edustaa erittäin tärkeää etappia, kun Euroopan unioni haluaa tulla edustetuksi ulkomailla, ulkosuhteissa. Tämä on erittäin tärkeää tämänhetkisessä tilanteessa, maailmanlaajuisen kriisin tilanteessa, on erittäin tärkeää, että esimerkiksi sellaiset asiat kuin köyhyyden torjunta otetaan huomioon. Kaikki tämä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kreikkalaisena parlamentaarikkona haluaisin esittää muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät ulkosuudenhallinnon toimintaan mahdollisimman avoimella tavalla. Tarvitaan avoimuutta transparenssia niin virkamiesten osalta kuin ulkosuhdehallinnon prerogatiivien eri oikeuksien osalta. Haluan myös korostaa sitä, että ulkosuhdehallinto on tasapuolinen niin, että kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina niin, että mitään aluetta ei suljeta pois. Mitä tulee hallinnon tehokkuuteen. Meidän täytyy kehittää nopean kommunikaation välineitä jäsenvaltioiden komission ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamentillahan on budjettivaltaa yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. On vältettävä sellaisia ilmiöitä kuin esimerkiksi viipeet päätöksenteossa, jotka ovat omiaan uhkaamaan koko tämän uuden instanssin toimintaa ja ylipäänsä Euroopan unionin toimintaa. Siksipä olenkin sitä mieltä, että tarvitsemme ulkosuhdepalvelun, joka on riippuvainen paitsi Euroopan unionin instituutioista, myös läheisissä yhteyksissä jäsenvaltioihin. Tämän kaiken tulee olla ulkosuhdehallinnon toiminnan perustana niin, että se voi löytää omaa rooliaan sujuvasti, sillä hän on, tulee olemaan äärimmäisen tärkeä osa esitettävänään kaikissa niissä polttavissa kysymyksissä, jotka liittyvät tähän tämänhetkiseen kriisiin. Kiitos. Kiitoksia, Dallara. Seuraavaksi Lamberto Dini, Italian senaatin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Kolme minuuttia. President, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka meillä kaikilla on etuoikeus täällä puhua äidinkieltämme, puhuisin englantia, joka on yksi niistä kahdesta työkielestä, joita Euroopan unionilla on. Kommentoin sitä, mitä Kristoffsen ja Brock ja Verhofstadt totesivat aiemmin. Kun meillä ulkosuhdehallinto sitten on olemassa, niin se ei merkitse sitä, että meillä on ulkopolitiikkaa. Kuka muokkaa politiikkaa? Auttavatko viralliset delegaatit muokkaamaan politiikkaa vai tekevätkö vain, vain päätöksiä, joita muualla tehty, esimerkiksi ulkoministerineuvostossa? neuvostossa? Toiseksi olemme samaa mieltä siinä, että tämä hallinto on sui generis hallinto, mutta hallinto, jolla on oma auktoriteettinsa ja oma määräysvaltansa budjetista ja henkilökunnastaan. Brock totesi aivan oikein, että kun puhutaan demokraattisesta tilivelvollisuudesta ja poliittisesta valvontavallasta, ei ole tällainen herrasmiessopimus riittävä, vaan siitä täytyy tehdä toisenlainen sopimus. Sitä se tarkentaa mielestäni selvästi joissakin asiakirjoissa, vaikka kyseessä ei ole mikään toimielinten välinen äh, kysymys, vaan sitä tulee erittäin tarkasti määritelty esimerkiksi julistusluonnoksessa, jonka korkea edustaja tehnyt poliittista vastuusta, on todettu, että korkea edustaja kysyy parlamentin näkemyksiä peruspolitiikan peruselementeistä. Tästä pitäisi tehdä virallinen asiakirja, joka hallitsee näitä suhteita suuntaan tai toiseen. Ja varsinkin kun katsotaan ja niin parlamenttia konsultoidaan tämän tapauksessa, tässä tapauksessa. Mutta niitä tulisi sitä tulisi konsultoida aina silloin, kun jäsenvaltiot maksavat esimerkiksi sotilaallisista matkoista. He eivät ole osa Euroopan ulkopolitiikkaa. Minusta siis kaikki matkat pitäisi jättää koko tämän neuvotteluvelvollisuuden piiriin. Brock myös totesi, että millä tavalla tätä poliittista valvontavaltaa sitten käytetään silloin, kun korkeudusta ei ole paikalla. Se on tärkeä kysymys. Ainoa, ainoastaan korkeudesta on valittu henkilö. Emme voi tulla tänne parlamenttiin niin, että vain virkamiehet ovat paikalla, vaan korkean edustajan täytyy olla myös paikalla. No, edustaja Verhofstadt, olemme samaa mieltä siinä, että hallinnon täytyy olla mahdollisimman kunnianhimoinen, sen tulee olla kuitenkin aivan oikeasuhtainen, ei mikään mammutikokoinen yksikkö. Hallinnon tulee antaa neuvoja sen suhteen, että se ryhdy hoitamaan hallinnollista puolta Euroopan unionissa. Esimerkiksi kaikki komission ulkosuhde, hallinnon osat pitäisi jättää komission, eikä niitä pitäisi tähän hallintoyksikköön integroida. Tarvitsemme koordinointia ja korkea edustajahan on komission varapuheenjohtaja. Siitä syystä hän voi hoitaa asiaa sieltä käsin luomatta mitään mammuttiasiaa. Kaikki ihmiset, virkamiehet ja delegaatit, jotka ovat tässä hallinnossa mukana, monet tarvitsevat koulutusta diplomatiassa, koska he eivät koskaan ole toimineet diplomaattisissa tehtävissä. Tarvitsemme koulutusta tähän. Tämä on myös tärkeä asia. Kiitos. La parola al collega. Kiitoksia. Seuraavaksi DAF, kolme minuuttia. Uh, president, um... Hyvä puheenjohtaja. Perussopimus rohkaisee parantamaan yhteistyön laatua ja taajuutta myös parlamentaarisella tasolla. Tämä ei ole mikään preskriptiivinen asia ja meidän täytyykin konsultoida toisiamme perusteellisesti ennen kuin sovimme mistään formulasta. Meidän täytyy kuitenkin saada aikaan sellainen foorumi, sellainen keskustelupaikka, jonka myötä voimme myös valvoa puheenjohtaja Van Rompäytä, samoin kuin Cathy Ashtonin toimintaa. Näillä molemmillahan on erittäin tärkeitä vastuualueita nimenomaan YUTPstä, yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Monet kollegat ovat olleet kuitenkin aika valikoivia perussopimuksen tulkinnassaan. Cathy Ashton ei ole vastuussa yksin YUTPstä. Hän on vastuussa myös koko kaikkien ulkosuhdetoimien koordinoinnista Euroopan unionissa. Ulkosuhdehallinto ja sen tehtävä on palvella Kathy Ashtonia, joten meidän täytyy kattavasti lukea perussopimusta, ei valikoivasti. Edustaja Pereio Castro näytti ehdottavan tai viittavan siihen, että Kathy Ashtonin eh, pitäisi matkustaa 27 maahan keskustelemaan 27 kansallisen parlamentin kanssa. No voin sanoa suoraan, että tämä ei ole millään tavalla käytän, toteuttamiskelpoista. Emme me voi pyytää häntä olemaan läsnä kaikissa maailman kolkissa ja Brysselissä ei hän pystyisi olemaan parlamentaarisen demokratian uskollinen pal- palvelija tällä tavalla, jos hänen pitäisi repeytyä 27 kansalliseen parlamenttiin ja sitten vielä Euroopan parlamentin käytössäkin olla samanaikaisesti. Joten meidän täytyy jatkossakin pohtia, että mikä olisi asianmukainen lähestymistapa, kun halutaan parlamentaarisen yhteistyön kysymystä ratkaista. Kiitos. Kiitoksia, Duff. Seuraavaksi Nides. Kyproksen parlamentista. Kolme minuuttia hänellekin. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε. Ίσως μετά την Kiitoksia. Diinin puheenvuoron jälkeen minulla ei juurikaan ole enää mitään lisättävää, mutta haluaisin ehkä täydentää hänen sanojaan hieman. Keskustelusta syntynyt se käsitys, että johtopäätöksemme on se, että ulkosuhdehallinnosta tulee riippumaton sui generis yksikkö. Meidän täytyy ottaa huomioon sen tehokkuus, toimien johdonmukaisuus ja sen poliittinen rooli. Todella, jos se käsittää käsittelisi ainoastaan humanitaarista apua, mikä sekin on tietenkin hyvin tärkeä asia, niin uskon, että se ei pysty toteuttamaan rooliaan täysimittaisesti. Tehokkuudesta sitten Brokin ja Verhofstadtin ja Deanin tekemät ehdotukset tavallaan rajoittavat niitä puitteita, joissa meidän täytyy liikkua, jotta saadaan aikaan tehokkuutta – Tähän kaikkeen liittyy keskustelu kansallisten parlamenttien ja ulkoministereiden kanssa. Ja nyt näyttää siltä, että johtopäätös ulkosuhde hallinnon jäsenvaltioille antamasta roolista – olisi ratkeamassa, mutta yksi ongelma on edelleen ratkaisematta. Ja se voidaan ratkaista ainoastaan käymällä keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa, koska se harjoittaa parlamentaarista valvontaa. Kriisi, jossa me kaikki nyt olemme, on sellainen, että se vaatii ulkosuhdehallinnon ja Euroopan unionin tehokasta roolia. Näin me voisimme saada näky- näkyvämmän roolin. Kiitoksia. Seuraavaksi Vondra, Tsekin parlamentista kolme minuuttia. Ena deve schiacciare, you have to Okay. Uh, thank you very much. I think uh, Kiitoksia. Minusta on tärkeää, että kansallisparlamentit ovat mukana. Ja minusta emme oleta, että korkeudustaja käy jäsenvaltioissa jatkuvasti. Mutta jos, jos minäkin pääsen tänne neuvottelun keskeltä, niin olettaisin, että hänkin voisi täällä muutama tunnin olla. Me tuemme esitettyjä asioita, Keskustassa on kaksi pääosiota, perinteinen kilpailu rahasta ja vallankäytöstä niiden välillä. Sitä voi joko pitää, tästä voi inhota. Kyseessä on kuitenkin vain demokratia. Lisäksi jotkut tuntuvat olevan aikapaineen alla, että meidän täytyy osoittaa nopeasti, että meillä on todellinen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, sekin on ihan ymmärrettävää. Mutta kysymys ei ole pelkästään vauhdista, vaan myös laadusta. Kaksi näkemystä. Yksi koskee edustusta. Yhtäältä olen aivan samaa mieltä Lambertinin kanssa siinä, että meidän tulisi, meidän pitäisi pysyä näissä todellisissa työkielissä, englannissa tai ranskassa ja saada näin aikaiseksi todellisia näkemysten vaihtoja. Kysymys on myös siitä, että kysymys on meidän hallintomme. Kysymys ei ole meistä ja heistä. minusta tuntuu siltä, että ranskalaiset pelkäävät sitä, että ovat aliedustettuina. Ja mitä sitten uudet jäsenvaltiot ja monet muut? Tietysti kyllähän tässä puhutaan järkevästä maantieteestä tasapainosta. Olettaisin paljon enemmänkin, en tiedä miksi näin on. Meillä on väliaikainen hallitus, joten se ei ole taistellut tämän puolesta. Mutta joku tällainen Kenek-indeksi, joka meillä oli muutama vuosi sitten laajenemisen jälkeen 2004. Se on ainakin jollain tavalla auttanut sitä, että on saatu aikaiseksi oikeat maantieteellinen tasapaino. Vaikka me olemme kaukana siitä, mitä haluaisimme saada aikaiseksi. Toiseksi vain lyhyesti laajenemisesta. Jotkut ovat sitä mieltä, että se pitää sisällyttää hallinnon toimivaltaan, mutta jos laajenemiseen suhtaudutaan vakavasti, niin kyllä pitäisi myös olla tietoisia siitä, että todellinen laajeneminen ei ole ulkoinen, vaan sisäinen asia. Kiitos. Grazie, onorevole eh, Vondral. Kiitoksia. Seuraavaksi Tanok, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmäni ECR ryhmä omaa ehkäpä vähemmistö mm, kannan tässä Euroopan parlamentissa. eli yllätys se, että me vastustimme Lissabonin sopimusta ja vastustamme myös EUn ulkosuudenhallintoa. No, me olemme nyt menneet hiukan eteenpäin, me olemme nyt koalitiohallituksessa, olemme käytännönläheisempiä siksi. <laughs> Me tietysti uskomme, että ulkosuhdehallinnon tulisi olla hallitusten äh, välinen ja neuvostovetoinen, erityisesti kun puhutaan YUTP-asioista. E, niillähän on diplomaattinen rooli ja tavoite. Me emme äh, halua, että tästä tulee osa supernationalistista komissiota. Asiat ovat kyllä mutkikkaita. Tämähän on tällainen hybridiosasto, ja se tulee kattamaan nyt laajenemisasiat, äh, Euroopan naapuruuspolitiikan. Nämä ovat sekä ulkopolitiikkaa, mutta myös komission toimivalta-alueita. Niihin tulee liittymään sellaisia strategisia elementtejä, kuten nämä maantieteelliset osiot, kehitysapu, joka sekin on komission heiniä pitkälti. Ja sitten Euroopan parlamentti on myös aika sekalainen. Meillä on Lissabonin sopimuksen julkilausuma 17 jonka myötä meillä ei ole uusia toimivaltoja YTP-asioissa, mutta meillä on kuitenkin budjettivaltaa tämän ulkosuhdehallinnonkin suhteen, ja meillä on myös yhteispäätösoikeus henkilöstösääntöjen osalta. Ja meidän ulkoasiainvaliokuntamme on saanut korkealta edustajalta myönnytyksen, hän ehkä katuu tätä, mutta meillä on nyt de facto oikeus valvoa nimityksiä valtuuskuntiin ja niiden johtajiksi. Täm, me, meillä on jo muutama nimitys tehty. Tän, nämä ovat sellaisia toimivaltoja, joita minun omalla kansallisella parlamentillanikaan ole. Ne ovat pikemminkin sellaisia toimivaltoja, jonkalaisia USA-senaatilla on. Senaattihan järjestää kuulemisia nimityksistä. Mutta mitä tulee siihen, että ulkosuhdehallinto on suikeneris-osasto ja sillä on oma budjetti, niin se on meidän mielestämme hyvä asia. Eli se ei piiloudu komission uumeniin. Mitä tulee tähän maa, maantieteelliseen tasapuolisuuteen versus meritteihin, niin minun ryhmäni on sitä mieltä, että ylipreskriptiiviset kiintiöt eivät ole hyväksi tällaiselle yksikölle. Kyllä varmasti olisi parempi saada sujuvasti Kiinaa puhuva ö, henkilö Kiinan edustustoon pikemminkin kuin jokin maantieteellisesti ö, hyvin edustava henkilö, joka puhuu kaikkia muita kieliä paitsi Kiinaa. Ja tarvitaan sellaisia ö, myös poliittisesti valittuja edustajia, jotka tuovat tasapainoa sitten itse korkean edustajan rinnalla. Sitten se järjestelmä, että kuusi kuukautta ulkoministerit olisivat aina kerralla paikallaan, niin se ei kyllä mielestämme vetele, koska kuusi kuukautta on aivan liian lyhyt aika, eivät pysty luomaan suhteita Euroopan parlamenttiin. Minulla on myös huolissani, minä olen myös huolissani pienten maiden roolista ja olen sitä mieltä, että kansalliset parlamentit täytyy ottaa mukaan, ja heillä täytyy olla jonkinlainen rooli, erityisesti sen jälkeen, kun Länsi-Euroopan unionin rakenteet ovat nyt menneen talven lumia. Kiitoksia. Grazie, onorevole Kiitoksia, Tanak. Seuraavaksi Hollannin toisesta kamarista Valkens. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja tilaisuudesta saada olla täällä yhdessä vaihtamassa näkemyksiä ulkosuhdehallinnon perustamisesta. Hollannin parlamentissa on useita kysymyksiä syntynyt tästä työjaosta ja vastuujaosta korkean edustajan, hallinnon ja kehitysyhteistyökomission jäsenen välillä. Olemme sitä mieltä, että johdonmukainen ulkopolitiikka on aivan oleellinen, jos halutaan, että Euroopan unioni toimii voimakkaasti maailmassa. Ja me tarvitsemme tähän hyvän puitteiston. Meidän täytyy kunnioittaa Euroopan instituutioiden eri toimivaltuuksia. Se on erittäin tärkeää. On tärkeää, että toimielinten välinen tasapaino säilyy. Kansallisten parlamenttien täytyy omien hallitustensa avulla kyetä myöskin vaikuttamaan asioiden kehitykseen. On tärkeää todeta, että kehitystyössä Hollannilla on kunnianhimoja ja haluamme toimia yhteistyössä eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Haluamme, että tämä hallinto on menestyksellinen ja että se toimii kumppanuuden pohjalta, Lissabonin sopimuksen pohjalta ja ja siinä ovat mukana yhteisessä päättämässä sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit. Kysymys on käytännön työstä niin, että hallinto toimii tehokkaasti ja että se ei alistu mihinkään vallan tavoitteluun. Kiitoksia Valkens. Seuraavaksi Korlatean, Romanian ulkoisen valiokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtaja, siihen saakka kun ulkosuhdehallinto perustetaan, niin <laughs> haluan puhua romaniaa. Niin. Romanian senaatin puolesta haluan kiittää tämän kokouksen järjestämisestä. Tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu olemme Bukarestissa sitä mieltä, että ulkosuhdehallinnon täytyy olla toimiva ja johdonmukainen hallinto, joka puhuu yhdellä äänellä Euroopan unionin ulkosuhdeasioissa. Mutta tähän tulisi liittää kaksi ehtoa. Ensinnäkin, aivan kuten täällä on jo sanottu, niin mekin tuemme sitä ajatusta, että tämän ulkosuhdehallinnon täytyy olla autonominen, sillä täytyy olla oma budjettinsa, jota sen oma henkilöstö hoitaa. Sen täytyy olla erillään neuvostosta ja komissiosta. Toiseksi, kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tuntea olansa mukavaksi tämän uuden struktuurin olemassa ollessa. Muussa tapauksessa on se riski, että tämä ulkosuhdehallinto tulee tulee toimimaan vain kahdenvälisesti jäsenvaltioiden kanssa, eikä koherentisti johdonmukaisella tavalla. Henkilöstön täytyy, henkilöstö täytyy valita selkeiden sääntöjen mukaisesti, avoimesti ja sen täytyy toimia avoimella, läpinäkyvällä tavalla. Maantieteellistä tasapuolisuutta täytyy kunnioittaa ja kaikkia henkilöstön jäseniä täytyy kohdella samalla tavalla tasaveroisesti. Heillä täytyy olla samat oikeudet ja velvoitteet. Romanian parlamentissa olemme myös sitä mieltä, että tämä ulkosuhdehallinto tulisi polkaista käyntiin mitä pikimmiten. Oikaiseva ja täydentävä lisätalousarvio täytyy hyväksyä mitä pikimmiten tätä varten. Haluaisin vielä lyhyesti kommentoida parlamentin roolia tässä monimutkaisessa asiassa. Puhun nyt nimenomaan Euroopan parlamentista. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi löytää tasapaino toisaalta demokraattisten ja legitiimien intressien välillä, niin Euroopan parlamentin kuin kansallistenkin parlamenttien legitiimien demokraattisten oikeuksien välillä. Ja täytyy kunnioittaa perussopimuksia. Täytyy ottaa huomioon se, että perussopimusten mukaan sekä kansallisella parlamentilla että Euroopan parlamentilla on legitiimi rooli – Ja johtotähtenä täytyy olla se, että ulkosuuden hallinto on tehokas ja toimiva. Ja sitten vielä johtopäätöksenomaisesti puhuisin muutamalla sanalla naapuru, naapuruuspolitiikasta. Naapuruuspolitiikan täytyy olla tämän hallinnon toimialaan kuuluva asia. meidän täytyy saada ulkosuuden asioistakin poliittisia arvioita, eikä ainoastaan teknisiä sellaisia. Kiitos. La parola Kiitoksia. Seuraavaksi Scholz, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minustakin tämä tämänpäiväinen keskustelu yhdessä kansallisten parlamentin jäsenten kanssa on äärimmäisen hyvä. Tämä osoittaa, että meidän täytyy ajatella eurooppalaisesti jatkossa myös ulkopoliittisista kysymyksistä. Me emme saa enää asettaa vastakkain kansallista tahoa ja eurooppalaista tehoa ja pohtia, kuka saa päättää enemmän ja mistä, vaan meidän täytyy toimia yhdessä, jotta voimme vastata haasteisiin tässä globaalissa kontekstissa. Ja haluaisin todella sanoa, että olen yhtä mieltä suomalaisen edustajan kanssa siitä, että ulkopolitiikan täytyy olla avointa kansalaisille ja ymmärrettävää siinä, mitä se tekee. Demokratia, avoimuus ja yhteispäätös näissä asioissa ovat asioita, jotka kuuluvat kaikkien päätösten keskiöön. Ja siksi täytyy pohtia sitä, kuinka ulkosuhdehallinnon toiminnan sisällöstä todella päätetään. Ja tästä täytyy vielä keskustella syvällisesti. Se, että EU on muiden hallitusten kumppani, sellainen kumppani, joka taistelee köyhyyden poistamiseksi, siksi että ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö toimivat, niin tämä täytyy olla etualalla. Ja tämä täytyy tehdä myös selväksi silloin, kun ulkosuhdehallinnon rakennetta luodaan. Tähän mennessä ei ole ollut vielä kyllin selvää se, kuinka Ashton voi olla kanavana sille, että komissaarien, jotka hoitavat muita asioita, asiat välittyvät eteenpäin. Brock ja Verhofstadt sanoivat selvästi, että Euroopan parlamentin täytyy saada harjoittaa parlamentaarista valvontaa ja tämä rooli kuuluu myös kansallisille parlamentille, parlamenteille. Ja me tarvitsemme eri parlamenttien välistä tehokkaampaa yhteistyötä jatkossa. Ja sitten mitä tulee kehitysyhteistyöpolitiikkaan, haluaisin kysyä vielä suurlähettilässä Kristoffersenilta mitä on tarkoitus tehdä erilaisissa kriisitilanteissa ilman, että ratkaisu, ratkaisu lähdettäisiin etsimään hallitusten välisesti. Kiitos. Seuraavaksi Ridla Slovakian parlamentista kolme minuuttia. Signor Presidente, la ringrazio per la parola che mi ha concesso e seguirò. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Kuten Diini käytti toista virallista kieltä, niin minäkin puhun ranskaa, koska sekin täällä parlamentissa on mahdollista. Eh, eh, Mon, eh, Anteeksi, että sano, mutta joudun valittelemaan sitä, että ja Ashton ei ole täällä paikalla. Olen suurella mielenkiinnolla kuunnellut eh, sulattis Kristoffersenin eh, alustusta, mutta mitä enemmän keskustelemme eteenpäin, sitä enemmän ongelmia tulee esiin. Ja minusta olisi hyvä, jos edustaja Ashton, äh, eh, korkeudusta Ashton kuuntelisi meitä, niin ei olisi pakko matkustaa 27 maahan, vaan voitaisiin selkeästi vain täällä kuulla se, mitä haluamme ulkosuudenhallinnolta, joka nyt, jota nyt ollaan luo, luomassa. Haluaisin korostaa, että on tärkeää tarkistaa kaikkien 27 jäsenvaltion ulkopolitiikkaa, jotta voidaan saada aikaiseksi tehokas hallinto. Kuuntelin Rivero Kastan ja Saksan edustajan näkemyksiä ja Lambertinin näkemyksiä. Edustaja Duffylle haluaisin sanoa, että luonnollisestikaan korkeudustaja voi olla jatkuvasti koko ajan paikalla, mutta kyllä hänen pitäisi kuitenkin suunnitella läsnäolonsa. jäsenvaltioiden edustajien joukossa, jotta hän tietäisi, mitä nämä jäsenvaltiot ovat mieltä. Lopuksi voisin todeta, että se, että meillä ainakin Slovakiassa – saataisiin aikaiseksi oikea maantieteen-edustusta tähän Uksuuden hallintoon. ja puhunut pikkumaista, jotka varmasti joutuvat suurten syödyiksi. Niin joka tapauksessa minusta tämä aloite on hyvä ja toivon, että tämä aloite toisi hieman lisää uutta vauhtia tähän meidän toimintaan. Bene. Allora, ci sono due... Kiitoksia. Täällä on vielä kaksi listan ulkopuolista puheenvuoropyyntöä. Minuutti Kastrulle, jos hän haluaa vastata Daffille, ja sitten vielä Munich saa minuutin. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Uh, it's just to clarify. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain selvittää puheenvuoroani. Ehkäpä käännöksessä jotain katosi, joten puhun englantia. En tietenkään tarkoittanut, että Lady Ashtonin olisi pakko tulla Euroopan parlamenttiin. Minä suositin, että hänen olisi hyvä tulla, jos hänellä on aikaa, siis kansallisiin parlamentteihin. Toiseksi, ei hänen tarvitse välttämättä itse mennä on muitakin korkean tason virkamiehiä, jotka voisivat käydä eri valiokuntien pakko, pakeilla keskustelemassa. Toki minusta olisi mukavinta, jos Lady Ashton olisi ollut tänään paikalla. Se olisi ollut mukavaa. Ribeiro Castro, Kiitos sitten. minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Espanjaa ja sen pitäisi kuulua myös hallinnossa. Konkreettinen kysymys Kristoffersenille. Olen työvaliokunnan puheenjohtaja konfliktien torjunnassa. Tässä ehdotuksessa todetaan kohdassa 37 artiklassa, että vakautusop vakausväline tulisi ulkosuhdehallinnon käyttöön. Kuitenkin Relex ei näin äh, ole todennut, joten joten tässä siirtyisivät ainoastaan turvallisuuskysymyksiin äh, liittyvät kysymykset. Komission Relex äh, kaksi, joka hoitaa näitä toimia tällä hetkellä, niitä toimia oltaisiin siirtämässä, mutta tähän liittyvät kuitenkin tiukemmin turvallisuuskysymyksiin liittyvät näkemykset. Sitten Ranskan senaatin toukokuussa hyväksymä teksti jossa sanotaan, että Euroopan parlamentille ei annettaisi minkäänlaista valtuutta ottaa kantaa ulkosuhdehallintoon. En tiedä, ovatko kollegat tästä nyt yhtä mieltä, mutta tähän halusin viitata vielä. Ja halusin vielä tervehtiä myös Saudi-Arabian parlamentin naisia, jotka valitettavasti ehtivät kyllä jo poistua paikalta. No, Kiitoksia. Nyt vielä lopuksi suurlähettiläs Christoffersen Kymmenen minuuttia antaisin hänelle puheaikaa. Tämä on tietenkin hankala tehtävä. Tässä tuli paljon kommentteja ja kysymyksiä. Ehkä voitte vastata ainoastaan näihin kysymyksiin ja kommentit jäävät sitten pöytäkirjaan. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan niin kommentteja kuin kysymyksiäkin. No, en nyt ehkä lähde tässä ylitulkitsemaan kansallisten parlamenttien kommentteja, mutta kaiken kaikkiaan minusta vaikuttaa siltä, että parlamentilta olemme saaneet tukea ehdotuksillemme. Niin, no näihin kommentteihin. Ensinnäkin esitettiin useita kommentteja, jotka liittyivät kansallisten parlamenttien ö, ja me ulkosuhdehallinnon välisiin suhteisiin. Tässä yhteydessä muistuttaisin, että Catherine Ashton osallistui helmikuussa ulkoasianvaliokuntien puheenjohtajien kokoukseen, siis Madridissa, ja tuolloin hän lupasi, että hän joka kuudes kuukausi osallistuisi vastaavaan kokoukseen. Tämä on siis ensimmäinen askel. Hänkin olisi halunnut mielellään olla täällä tänään, mutta hän on kansainvälisessä huippukokouksessa, joten on aika vaikeaa jakautua kahtia hänen, hänenkään näihin kahteen tilaisuuteen. Sitten esitettiin kysymys ulkosuhdehallinnon virkamiehistä – ja siitä, että nämä olisivat kansallisten parlamenttien käytössä? Tähän voin antaa myönteisen vastauksen. Uudessa rakenteessa tulee olemaan myös sellainen osasto, joka tulee vastaamaan suhteesta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa. Enkä näe mitään ongelmia siinä, että, että virkamiehemme ajasta aika ajoin esiintyisivät kansallisissa parlamenteissa ja antaisivat teille tietoja, informaatiota. Ei tämä mitään parlamentaarista valvontaa tietenkään ole, mutta tällä tavalla voidaan kuitenkin varmistaa suurempi läpinäkyvyys ja se, että me, meidänkin tekemisiämme ymmärretään paremmin. Ymmärrän sen, kyllä että kansallisilla parlamenteilla on tärkeä poliittisen valvonnan rooli. Kun puhutaan YUTPstä, ylipäänsä ulkosuhteista ja ulkopolitiikasta, ne ovat osa sitä ulkoista politiikkaa, joka on edelleen pitkälle neuvoston ja kansallisten parlamenttien käsissä. Viittaan tässä erityisesti niihin toimiin, jotka liittyvät turvallisuuteen ja puolustukseen. Useita kysymyksiä esitettiin tämän ulkosuhdehallinnon kunnianhimoisista tavoitteista, tai pikemminkin tavoitteiden kunnianhimoisuudesta. Edustaja Diini muistaakseni sanoi, että jokin raja silläkin on, että miten pitkälle tässä tavoitteiden kunnianhimoisuudessa voidaan mennä, jos halutaan ottaa mukaan kaikki ne politiikan alueet, joilla on jonkinlainen ulkoinen aspekti, niin silloin otettaisiin kyllä suurin osa komission tehtävistä mukaan. Jotkut ovat sanoneet, että kaikkein tärkein ulkopoliittinen kysymys tänä päivänä on energiapolitiikka. Myös ilmasto asioilla on tärkeä ulkopoliittinen ulottuvuus, samoin maahanmuuttokysymyksillä, joten jossain vaiheessa pitää vetää raja ja se raja, jota me olemme ehdottaneet, on se, että tämä ulkosuhdehallinto pitäisi sisällään tiettyjä tärkeitä kehityspolitiikan aspekteja, samalla kun kehityskomissaari olisi kuitenkin riippumaton itsenäinen toimija. Ulkosuhdehallinto tosiasiassa palvelisi komissiota naapuruuspolitiikassa niin, että mitään muita naapuruuspolitiikasta vastaavia tahoja ei olisi kuin se, mikä ulkosuhdehallinnon sisältä löytyy. No, mielestäni on kuitenkin tärkeää ymmärtää se, että tämä ei ole yksin Rova Ashtonin osasto. Ei se palvele vain Ashtonia, vaan koko komissiota ja myös muita instituutioita, mukaan luettuna Euroopan parlamentti. Jos otetaan esimerkiksi vaikka humanitaarinen avun anto, ja jos katsotaan vaikka tilannetta Haitilla, tämä oli tyypillinen esimerkki siitä, että jouduimme toteamaan, että monet niistä välineistä, joita ulkosuhdehallinnolla tulee olemaan, otettiin käyttöön EUn toimissa Haitilla – Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko eko ECHO-osasto pitäisi siirtää ulkosuhdehallinnon sisälle. Tiettyjen kriisien osalta saattaisi olla hyvä asia, että EKOlla olisi oma tietty riippumaton roolinsa koko tässä ulkosuhdekuviossa. Sitten sotilaalliset rakenteet. No, Minun mielestäni se, mitä me olemme tässä vuosien mittaan rakentaneet, kun puhutaan siviili- ja sotilaallisista voimavaroista, ja jotka nyt siis sisällytetään ulkosuhdehallintoon, niin ovat erittäin tärkeä valtti meille. Kyseessä on alue, jolla Euroopan unioni voi toimia tavalla, jolla harva muu voi toimia maailmassa. Ne siviili- ja sotilaalliset toimet, joita olemme toteuttaneet vuosien mittaan, ovat myötävaikuttaneet pitkälle siihen, että olemme voineet täytäntöönpanna YK-politiikkoja eri maailman kolkilla. Sitten joukko kysymyksiä esitettiin kustannuksista. Ensimmäinen kommentti, jonka haluan esittää kustannuksiin liittyen, on seuraava. Tällä hetkellä teillä on käytössänne YK ulkopolitiikkaa komissiossa ja neuvoston sihteeristössä on henkilöstöä. Mutta teillä on myös ö, kiertävän puheenjohtajavaltion henkilöstöä käytössänne ulkopolitiikan palveluksessa. Kaikki valtuuskunnat Brysselissä, kun ö, ottavat käsinsä puheenjohtajuuden, vahvistavat ö, henkilöstönsä määrää, ei ainoastaan Brysselissä, vaan myös New Yorkissa ja Genevessä. Ja kun puhutaan budjettineutraaliudesta, niin emme voi tarkastella asiaa vain ö, kapeana EUn talousarvioharjoitteena vaan meidän täytyy katsoa kaikkia niitä elementtejä, jotka ovat Euroopan unionin ulkopolitiikan käytössä. Joten ei ole kahta kysymystäkään siitä, että nyt meidän täytyy ottaa kontollemme kaikki nämä toimet. Ulkosuhdehallinnon täytyy nyt olla puheenjohtajana erilaisissa ryhmissä. Meidän täytyy koordinoida kansainvälisiä valtuuskuntia. Me tulemme tarvitsemaan enemmän henkilöstöäkin, joten voitte olla aika varmoja siitä, että tulevina vuosina tulemme pyytämään lisähenkilöstöä. Mutta pitkälti ö, yhteisön henkilöstö tulee korvaamaan sen kansallisen henkilöstön, joka tähän saakka on ollut meidän ulkosuhdeosastomme käytössä. Tämä ylimääräinen henkilöstö, jota tulemme tarvitsemaan, on omiaan varmistamaan myös sen, että jatkossa vuoden 2013 jälkeen voimme pitää huolen siitä, että ulkosuhdehallinnosta kolmannes jäsen, henkilöstöstä tulee jäsenvaltioista. Eli kolmannes työntekijöistämme koostuu siis jäsenvaltioiden edustajista ja kansallisista asiantuntijoista. Ja osa näistä saavat siis pysyvän viran, AD-ura-alueen viran. Sitten kysymys siitä, että kuinka monet, kuinka pitkään kansalliset diplomaatit pysyvät tässä hallintomme palveluksessa. Yleensä maksimissaan kymmenisen vuotta, mutta on korostettava, että tästä asiasta täytyy vielä keskustella, kun aika kuluu. Henkilökohtaisesti en usko, että me voimme pitkällä aikajanalla rakentaa sellaista ulkosuhdehallintoa, joka koostuu vain sellaisista henkilöistä, jotka koko ajan tulevat tai menevät. Tämä on yksi sellainen alue, josta varmasti parlamentillakin voi olla sanansa sanottavanaan kun tehdään tämä vuoden 2013 tarkastus. Edustaja Diini perään kuulutti poliittiseen tilivelvollisuuden eh, lujittamista. Kun puhutaan poliittisen julkilausuman, eh, poliittisen tilivelvollisuuden julkilausumasta, niin teksti täytyy sisällyttää interinstitutionaalisen sopimuksen, joka on jo tänä päivänä olemassa. Eli jollain tavalla tämä julkilausuma tullaan lujittamaan, konsolidoimaan myöhemmin. Haluaisin lisätä vielä sen, että että yksi sen yhteistyön myönteisistä vaikutuksista, yhteistyön, jota meillä on ollut parlamentin kanssa viime kuukausina, on se, että se loppu, lopullinen päätös, jonka tulemme tekemään, niin siinä, se tulee sisältämään tiettyjä säädöksiä budjettitilivelvollisuudesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Eli budjetin valvonnan osalta tulemme tekemään kaikkemme, jotta olemme niin läpinäkyviä, avoimia kuin mahdollista ja niin ö, tiukasti vastuuvapauden ja budjettivalvonnan alaisia kuin komissio on nyt. Muitakin kysymyksiä oli, mutta nyt näyttää minulta aika loppuvan. Aver accettato la mia sollecitazione di... Kiitoksia No, te päätitte puheenvuoronne, vaikka tietenkin tässä ehkä jäi nyt käsittelemättä joitakin kysymyksiä. Pyydän anteeksi myös niiltä kollegoilta, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. He ovat kyllä täällä listalla. Ehkä voimme pitää kiinni tästä vanhasta puhujalistasta seuraavan keskusteluun. Mutta siirrymme nyt siis äh, seuraavan keskusteluun komission inhimillisistä resursseista ja turvallisuudesta vastaavan pääosaston pääjohtaja Irene Suka pitää esityksensä ulkosuhdehallinnon oikeudellisesta puitteista. Kymmenen minuuttia, jos mahdollista. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ulkosuhdehallinnon perustaminen, aivan kuten suunnitelmassa Kristoffersen totesi, tarvitsee erilaisia lainsäädäntömenettelyitä. Yksi on henkilöstösäännön muokkaaminen, virkamiehille. Nämä tarkistukset tehdään tavanomaisen lainsäädäntöprosessin puitteissa, eli tässä tapauksessa Euroopan parlamentti on täysin mukana. Ensinnäkin kun puhun tästä sisällöstä, niin haluan päivittää hieman tietoa siitä, missä me olemme menossa tämän komission ehdotuksen suhteen. Olemme jo vieneet päätökseen keskustelut ammattiyhdistysliikkeiden kanssa ja tekstistä keskustellaan nyt tällä hetkellä henkilö sääntökomitean kanssa, joka sisältää siis kaikkien toimielinten ammattiyhdistysliikkeet ja henkilöstöedustajat. Komitea antaa näkemyksensä huomenna asiasta ja tarkoitus on hyväksyä virallinen ehdotus 9.6. ensi viikolla. Ja sen jälkeen tietysti tämä normaali menettely neuvonpitoon, ehdotuksen esittäminen neuvostolle ja parlamentille. Haluaisin selventää sitä, että henkilöstösäännöt muodostavat peruspuitteiston, jonka avulla ulkosuudenhallinnon henkilöstöpolitiikka toimii, mikä merkitsee sitä, että korkean edustajan täytyy ryhtyä toimenpanemisäännöksiin, jota tästä ehdotuksesta tulee toiminnoille. Kun puhutaan näiden muutosten sisällöstä, niin myös on tärkeää huomioida artikla 27 EU-sopimuksesta, mm, jonka mukaan ulkosuhdehallinto sisältää virkamiehiä, jotka ovat tulossa pääsihteeristöstä, komissiosta ja kansallisista diplomaattiyksiköistä jäsenvaltioista. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että varmistamme sen, että henkilökunta, joka tulee näistä kolmesta lähteestä, saa saman kohtelun se merkitsee sitä, että kun henkilöstösääntöjä muokataan, meidän täytyy varmistautua siitä, että neuvostokomissio ja kansalliset edustajat saavat tasa-arvoisen kohtelun. Eli emme aseta etusijalle sisäisiä ehdokkaita tai muiden toimijoiden ehdokkaita silloin, kun vapaat työpaikat ilmoittaa haettavaksi. Se, mitä Suljetas Kristofferskin sanoi, niin jotta voimme varmistautua siitä, että kansallisista diplomaattiyksiköistä tulee riittävästi henkilökuntaa, niin voimme 36.2013 asti tässä käynnistysvaiheessa ryhtyä erityistoimiin, jotta voimme helpottaa näiden henkilöiden integrointia. Se merkitsee sitä, että siinä tapauksessa, että meillä on vapaita virkoja, jos meidän tarvitsee integroida nämä virkamiehet, niin annamme heille suosituimuusasemana siinä tapauksessa, että meillä on yhtä päteviä hakijoita. Käynnistysvaiheen jälkeen, jonka on tarkoitus päättyä 36.2013, annetaan tasaveroinen pääsy myös niille virkamiehille, jotka tulevat muista Euroopan unionin toimielimistä. Nyt hetken haluaisin käsitellä kansallisista diplomaattiyksiköistä tulee henkilön käsittelyssä. Ulkosuudenhallinnossa luomme erityisen märäkäisen virkamiehen luokan, joka mahdollisimman pitkälti muistuttaa virkamiesten luokkaa. Se merkitsee sitä, että oikeudet ja velvollisuudet ovat aivan samoja kuin pysyvillä virkamiehillä. Sopimusten kesto on tarkoitus olla aluksi neljä vuotta ja se voidaan uusia joka aina neljävuotiskaudeksi, olettaen tietysti, että jäsen, kyseiset jäsenvaltiot ovat antaneet tähän suostumuksensa. Kuten neuvoston päätös osoittaa, heti ensimmäisestä päivästä lähtien tietyt yksiköt sekä neuvostosta että komissiosta siirretään hallintoon, Eli henkilöt, jotka kattavat virat Täällä siirretään ne hallintoon. Lisäksi ne virkamiehet, joita on siirretty ulkosuudenhallintoon, jos nämä haluavat palata alkuperäiseen toimielimensä, heille annetaan suositumuskohtelu, jota he voivat pyrkiä toimielimen sisällä vapaisiin virkoihin samalla tasolla kuin sisäiset ehdokkaat. Nyt haluaisin kertoa hieman lisää näiden valtuuskuntien erityistilanteesta, valtuuskuntien johtajista ja sitten henkilökunnan tilanteesta. Valtuuskuntien päälliköt. Tässä komission mukana siinä määrin, että henkilöt voidaan nimetä tällaisen valintaluettelon perusteella ja valtuuskunnassa, kuten tiedätte, meillä on komission henkilökuntaa, joka on siellä samanaikaisesti kuin ulkosuudenhallinnon henkilökunta, mikä merkitsee sitä, että hallinnollisissa järjestöllisissä ja rahoituskysymyksissä komission henkilökunta ottaa ohjeita valtuuskunnan päälliköltä tai johtajalta. Toisaalta ulkosuhde hallinnon henkilökunta, joka hoitaa tehtäviä komission puolelta, joutuu ottamaan tässä suhteessa sitten ohjeensa komissiolta. Tämän lisäksi olemme tekemässä tiettyjä teknisiä muutoksia, joita nyt en sen kummemmin tässä ryhdy käsittelemään. Ja päätänpä ehkä tähän, jotta me voimme käydä keskustelukin asiasta. Kiitoksia. Grazie, dottoressa Suka. Molto... Kiitoksia, Suka, tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt aloitamme uudelleen keskustelun ja minun täytyy nyt sulkea puhujalista, jossa on nyt 12 nimeä. Ensin Gualtieri, joka on juuri valiokunnan esittelijä. Hän on ollut vastuussa henkilöstön ohjesäännön muuttamisesta. Lyhyt puhe- puheaika. Kiitoksia. Niin, Edustan täällä siis rapkaita Juri valiokunnan esittelijä. Hän pyysi minua korvaamaan itseään. Aluksi haluaisin sanoa, että henkilöstösääntöasetus asetus on äärimmäisen tärkeässä roolissa, kun ulkosuhdehallintoa perustetaan. Eli tämä ulkosuhdehallinto koostuu sen henkilöstöstä, joten säännöt henkilöstöön liittyen eivät ole mikään vähäpätöinen liite, vaan kaiken toiminnan ydin. Ja siksi Euroopan parlamentti on päättänyt odottaa ennen kuin se aloittaa muodollisen hyväksyntä menettelynsä ja lausuntonsa. Olemme siis päättäneet odottaa neuvoston virallista henkilöstösäännön muutosehdotusta. Parlamentin kannat ovat hyvin selkeitä. Juuri valiokunta on kokoontunut käsittelemään näitä kysymyksiä useaan otteeseen. Ja lähdemme liikkeelle metodologisesti ja juridisesti. Euroopan parlamentti on täysin vakuuttunut siitä, että oikeusperusta jolla uudistetaan 336 artiklan perusteella sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta. Se on siis tässä pohjana. Meillä täytyy siis olla selkeä oikeusperusta, jota käytetään, kun lähdetään muuttamaan – henkilöstösääntöjä. Ja tässä täytyy soveltaa yhteisömenetelmää ja yhteispäätösmenettelyä. Suurlähettiläs Christopherson ja korkea edustaja haluavat parantaa kuusi artiklaa ja siinä olevia periaatteita – mitä tulee yhteisömetodiin. Ja ehkä näitä muotoiluja voidaankin parantaa. Ja odotamme, että tässä päästään eteenpäin. Toinen tärkeä kysymys Euroopan parlamentin kannoista on se, kuinka todella voidaan taata tasa-arvoinen kohtelu, oikeudet, velvoitteet joita henkilökunnalle tulee. Tästä koituvat seuraukset ovat hyvin tarkkoja, tietynlaisia. Ensinnäkin täytyy välttää se, että kansallisista asiantuntijoista tulisi jonkinlainen neljäs kategoria. Ymmärrämme tietenkin, että tämän kaltaisia henkilöitä tarvitaan, mutta mielestämme heidän tulisi olla ainoastaan poikkeuksellisia. Sitten jäsenvaltioista tulevien henkilöiden täytyy voida jäädä pidemmäksi aikaa ulkosuhdehallintoon. Ja sitten mitä tulee tähän prosenttiosuuteen, puhutaan yhdestä kolmasosasta henkilöstöstä, joka tulisi jäsenvaltioista, mutta olisi kuitenkin järkevämpää todeta, että ainakin 50 prosenttia henkilöstöstä tulisi komissiosta, koska tämä kuva, kuvasi tätä suhdetta paremmin. Ja maantieteellisen edustuksen täytyisi toteutua tietyin kriteerein. Ja haluamme, että kaikki muutokset, jotka liittyvät henkilöstön, esitellään aina parlamentille. Kiitoksia. Seuraavaksi Portugalin parlamentista Parisko. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti, muutama kysymys liittyvät ainakin pariin elementtiin. Ensinnäkin nimityskriteerit niin diplomaattien kuin virkamiestenkin. Ja toiseksi, kuinka välttää eturistiriitoja Euroopan instituutioiden ja jäsenvaltioiden välillä. Minun mielestäni tulisi selventää näitä kriteereitä, joiden myötä diplomaatteja ja virkamiehiä nimitetään. Täytyy ottaa huomioon myös alueiden rooli ja ne historialliset linkit, joita tietyillä EU-jäsenvaltioilla saattaisi olla. Myös kielet ovat tietysti tärkeä tekijä. Mielestäni tämä on erityisen tärkeä asia ottaa huomioon, koska meidän täytyy vahvistaa Euroopan unionin läsnäoloa ja profiilia, mutta samanaikaisesti emme saa heikentää jäsenvaltioiden omaa suvereenisuutta, kun toteuttavat ulkopolitiikkojaan. Toinen huolenaihe kenties liittyy juuri tähän mainitsemaani eturistiriitojen välttämiseen ulkosuhdehallinnossa. meidän täytyy kaikin tavoin estää eturistiriitojen syntymistä, koska mehän olemme jo tietyssä määrin nähneet kilpailua Euroopan instituutioiden välillä, neuvoston, komission ja parlamentin välillä, ja pelkään pahoin, että tällainen kilpailu heijastuisi myös ulkosuhdehallinnon sisälle. Saattaa käydä, että ulkosuhdehallinnon ja jäsenvaltioiden välille ilmenisi kilpailua huolimatta siitä tosiasiasta, että ulkosuhdehallinnon tarkoitus on täydentää jäsenvaltioita ja päinvastoin. Jos voitte kommentoida näitä elementtejä, niin olisin kiitollinen. Kiitoksia. Pisko, seuraavaksi Boulard, Ranskan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minun puheenvuoroni itse asiassa kuuluu tähän ensimmäiseen osioon olen Ratka Senaatista ja se on työkysymystä varsinkin sen ulkoasian valiokunnassa ja puolustusvaliokunnassa, sillä ulkoisen hallinnon merkitys, kuten on nähty viime viikkojen aikana, viime kuukausien, viime vuosien aikana, on seurausta siitä, että olemme sitä mieltä, että Euroopan rakentaminen on ollut liian näkymätöntä kansainvälisellä näyttämöllä – ja usein olemme kykenemättömiä toimimaan suurissa konflikteissa kautta maailman, vaikkapa Lähi-idässä tai, tai myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Meidän näkemyksemme on se, että Eurooppa ei kykene toimimaan riittävän tehokkaasti kansainvälisellä näin näyttämöllä eikä uskottavana toimijana suhteessa uusiin kasvaviin maihin tai suurvaltoihin, jollei se puhu yhdellä äänellä. Ja juuri tästä syystä tuemme tämän Euroopan ulkoisen hallinnon käynnistämistä, jonka tulee olla tämän politiikan välineenä. Joka tapauksessa haluaisin nyt palata asiaan, joka on tärkeä ulkopolitiikan ja yhteisen turvallisuuspolitiikan kannalta, ja meille on tärkeä kysymys. Haluaisin kuitenkin vedota siihen, että Ranskalle kysymys siitä, että sotilaallisten toimien käynnistäminen ja budjettitoimien käyttöönotto kuuluu pelkästään hallitusten väliseen toimintaan ja sitä voivat valvoa kansalliset parlamentit. Ja meidän näkemyksemme mukaan sen ei missään tapauksessa kuulu kuulua yhteisöbudjettiin. Jos esimerkiksi puhutaan Afganistanista, niin on selvää, että ne maat, jotka puuttuvat asiaan, haluavat säilyttää myöskin budjettinsa hallinnoinnin. Nämä summathan ovat hyvin merkittäviä yleensä. Tämä on oikeastaan se, mitä halusin sanoa yhteenvetona, hyvä puheenjohtaja. Eh, Kiitoksia, edustaja Bulo. Seuraavaksi Sarjus Volski. Hän on ulkoasian valiokunnan lausunnon laatia henkilöstösääntöjen muutoksesta. No, kaksi minuuttia. Molto grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista olevani yhtä mieltä edust- lähettiläs Kristoffersonin kanssa. Näkemykset ovat lähenemässä. Toki vielä työtäkin on tehtävänä, eivät ne niin lähellä toisiaan ole. Toiseksi Euroopan parlamentin kanta, siten kuin se heijastuu Ferostatin Brokkin asiakirjasta ja siihen tehdystä, tehdyistä muutosehdotuksista ja samoin tarkistuksista neuvoston päätökseen niin niiden perusteella voidaan todeta, että me haluamme vahvaa ulkosuudenhallintoa. Haluamme legitiimiä ulkosuudenhallintoa, joka on niin talousarvion kuin poliittistenkin seikkojen suhteen tilivelvollinen. Sitten tämä henkilöstöresurssi lähestymistapa, jota pääosaston johtaja juuri äsken esitteli, kyllä heijastelee meidän huolenaiheitamme. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että tämä ehdotus meni ihan riittävän pitkälle, ei vielä vastannut Euroopan parlamentin huoliin. Haluan yhtyä niihin ääniin, joiden mukaan maantieteellinen edustus tulisi olla tasapuolinen ulkosuhdehallinnossa. Ulkosuhdehallinnon täytyy olla sellainen, että se on ikään kuin kaikkien hallinto niin, että sen toiminta on mahdollisimman sujuvaa. Sen henkilöstön täytyy olla kaikkein pätevintä mahdollista perustuen paitsi ansioihin, myös maantieteelliseen tasapainoon. Kokemus ei tietenkään ole maantieteellisesti neutraali asia. Se täytyy ottaa huomioon täytyy myös rakentaa sellaista yhteistä eurooppalaista diplomaattista perinnettä, joka voi toteutua vain, jos kaikkien jäsenvaltioiden edustajat toimivat yhdessä ja yhteen. Ja artiklan 107 asetuksessa tulee ottaa tässä kohtaa huomioon. Ja Relexin puheenjohtaja tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa tulevassa ulkosuudenhallinnossa. Hän on esittänyt huolestuttavia ehdotuksia. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole kyllä ollenkaan edustettuina tässä ulkosuudenhallinnon avainkomponentissa, voidaan sanoa. Esimerkiksi Maltalla on nolla tavoite, Kyproksella muun muassa 16 prosentin tavoite, Luxemburgilla 18 prosentin, 18 Romanian 18 prosentin, Latvian 20, Slovakialla 20 prosentin tavoite, Puolalla 26, Slovenia 28, Liettua 33, Viro 33, Tsekin tasavalta 34, Saksa 70 prosenttia, Iso-Britannia 73, Italia 95. Miksi komissio ei käytä sen asetustaan 401 oikeudellisesti sitovana instrumenttina, jotta voisi varmistaa sen, että maantieteellinen tasapaino vallitsee? Onorevole Cyrus Voski. Kiitoksia. Sarjus Voski, seuraavaksi Severin, kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin esittää muutamia yleisluottoisempia kommentteja. Mielestäni on päivän selvää se, että me puhumme tässä teknisestä välineestä, emme poliittisesta päätöksentekoelimestä. Ja tältä kantilta, kun ajatellaan asioita, niin meidän täytyy ymmärtää, että tämän instrumentin tämä instrumentti on kyllä hyvä uutinen kansalaisille, niin kansallisesti kuin institutionaalisestikin, koska jatkuvasti erilaisissa mie- mielipidekyselyissä käy ilmi, että kansalaiset haluavat tehokkuutta, johdonmukaisuutta, etc. ulkosuhteissa. Tämä on myös erittäin hyvä uutinen meidän kansainvälisille vuoropuhelijoillemme Kiinalle, Venäjälle, USAlle, jotka jatkuvasti haluavat, että me olisimme johdonmukaisempia ja yksioikoisempia suhteessamme niihin. Siksi tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, että parlamentti tai komissio saa uusia toimivaltoja, vaan, tai oikeastaan tulemme saamaan enemmän ö, toimivaltoja, koska kun meillä on tällainen hyvä, vakaa instituutio, niin mekin saamme enemmän toimivaltoja. Ja tämän instrumentin tulisi olla paitsi teknisesti tehokas, myös eurooppalainen, niin että näin kyse ei ole ainoastaan edustavuudesta, vaan kyvykkyydestä toteuttaa tietty missio. Tasa, maantieteellinen tasapuolisuus kuitenkin tarkoittaa sitä, että myös ollaan tasapuolisia erilaisten kykyjen kannalta vastata haasteisiin. Sitten kansallisten parlamenttien kantilta. Kansalliset parlamentit varmasti jatkossakin omaavat samat entiset toimivaltaansa valvoa hallituksiaan kuin aiemminkin ja heillä tulee olemaan myös kapasiteettia koordinoida asioita, tehdä yhteistyötä meidän kanssamme. Joten lopuksi sanoisin, että mitä henkilöstöön tulee, meidän täytyy olla varmoja siitä, että henkilöstön lojaalisuus, kuka tahansa henkilöstöön kuuluukin, niin tämän henkilöstön tulee olla lojaali Euroopan unionille, ei kansalliselle, omalle kansalliselle valtiolleen. Kiitos. Grazie, Kiitoksia, Seuraavaksi Tempestini Italian alahuoneesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On valitettavaa, että Ashton ei päässyt paikalle, mutta tärkeää on se, että tulevina kuukausina hyvin pikaisesti voidaan kuroa umpeen se myöhäinen toiminta, jota on harjoitettu, kuten Ranskan kollega sanoi, ulkopolitiikassa. Me tuemme ulkosuhdehallinnon suhteen sitä, mitä Verhofstadt ja Brock ehdottavat. Heillä on tasapainoisia ehdotuksia siitä, että tästä tulee sellainen eurooppalainen toiminta taho, joka tavallaan on syntynyt hallitusten välisyydestä, mutta jolla kuitenkin pystytään edistämään yhteisön yhteisöllistämishanketta. Ja olisi todella väärin, että tästä tulisi ainoastaan komission sisäinen ja tavallaan hallitusten välinen. Ei. Tämä täytyy toimia välineenä paremmalle yhteistämiselle. Haluamme, että tästä tulee myös sellainen, joka edistää Euroopan avoimuutta ja tuo Euroopan ulkopolitiikkaa näkyvästi ja ymmärrettävästi esiin. Se ei voi jättää sivuun rooliaan Euroopan parlamentin ja muiden parlamenttien kanssa, vaan meidän täytyy oppia tekemään yhteistyötä ja tämän ulkosuhdehallinnon täytyy oppia käymään vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa jonka, jonka avulla sitten ulkosuhdehallinto pystyy toteuttamaan globaalia rooliaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Dagelin kaksi minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi kolme konkreettista kysymystä henkilöstöön liittyen haluaisin esittää. Esimerkiksi mitä tulee palautusoikeuteen henkilöstöön, joka tulee jäsenvaltioista, kuinka he voivat palata takaisin kotimaihinsa, mitä tästä on suunnitteilla. Ja sitten toiseksi mitä tulee korkean edustajan henkilöstöön, jos komissiolle ei, eivät sovi tietyt ehdotukset, onko sillä veto-oikeus tästä? tästä. Tässä oikeastaan olivat konkreettiset kysymykseni, mutta haluaisin vielä puhua joistakin asioista, koska joissakin puheissa kuului se, että tieto ei ole tarpeeksi. Esimerkiksi mitä tulee sotilastoimiin, koulutustoimiin Somaliassa. Näistä kysymyksistä emme voineet äänestää Saksan parlamentissa lainkaan. Se ei ollut edes suunnitteilla ja halusin kertoa tämän niille, jotka eivät tunne kovinkaan hyvin Saksan liittopäivien oikeuksia. Seuraavaksi haluaisin puhua siitä, kuinka monet saksalaiset, brittiläiset ja ranskalaiset avustusjärjestöt, humanitaariset avustusjärjestöt, tämä varmasti kiinnostaa vihreä kollegaakin, ovat esittäneet kritiikkiä ja kysymyksiä siitä, toimiiko tuleva ulkosuhdehallinto tältä osin lainkaan lain mukaan. Monet avustusjärjestöt ovat pyytäneet selvittämään tätä asiaa ja lopputuloksena on se, että Lissabonin sopimuksessa ei ole puhetta sellaisesta kaiken kattavasta ulkosuhdehallinnosta, joka hoitaisi näitä kaikkia asioita, siksi sillä ei olisikaan mitään legitiimiyttä toimia. Ja tähän kritiikkiin liittyy myös se, että siviili- tai sosiaali- sotilaallisiin toimiin liittyy aina se, että niitä pidetään tavallaan lisätoimina eikä minään sotilaallisten toimien vaihtoehtona. Ja haluaisinkin tässä yhteydessä e, pyytää, että kollegat ottaisivat tämänkin kritiikin huomioon, kun ulkosuhdehallintoa luodaan. Ja lopuksi haluaisin vielä tukea Deania siinä, että sotilaalliset toimijat täytyy todella selkeästi valvoa. Kiitoksia. Seuraavaksi Hautala, ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja, kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ette varmaan yllätte, että haluan käyttää tämän lyhyen puheajan korostaakseni, miten tärkeää on ihmisoikeuspolitiikan integroiminen uusiin rakenteisiin. Olen johtunut siitä, että meillä on tilaisuus keskustella kansallisten parlamenttien kanssa, koska tämä näkökohta usein unohtuu. Ja vaikka Euroopan unioni pohjautuu ihmisoikeuskysymyksille ja demokratiakysymyksille ja Lissabonin, strategia, Lissabonin sopimus anteeksi, vahvistaa näitä sitoumuksia. Meidän täytyy kaikkien kuitenkin siitä huolimatta varmistautua siitä, että uudet rakenteet sisältävät suuren ihmisoikeusosion integroinnin. Me tarvitsemme myös koulutusta niin, että virkamiehet ja diplomaatit ovat tietoisia ja kykeneväisiä toimimaan ja tietävät, mitä ihmisoikeussuuntaviivamme käytännössä merkitsevät. Meillä täytyy olla myös vahvoja elementtejä keskusosiossa. Euroopan parlamentti vaatii sitä, että meillä on ihmisoikeusosasto rakenteissa mukana ja täytyy varmistautua siitä, että se on korkeatasoinen, jotta se voi olla mukana myös maakohtaisissa strategioissa eikä näin joudu syrjään. Meidän tulee pohtia sitä, millä tavalla korkea edustaja on edustettuna ihmisoikeuskysymyksissä – Onko hänellä tähän joku varavirkamies vai onko hänellä henkilökohtainen edustaja, aivan kuten korkeudustaja Solanalla oli. Meidän tulee myös tarkastella sitä, millä tavalla valtuuskunnat toimivat tässä suhteessa. Viime viikolla ihmisoikeusvaliokunta kokoontui Washingtonissa ja näimme, että siellä keskityttiin myös ihmisoikeuskysymyksiin. Jokaisella EU-valtuuskunnallakin pitäisi tällainen keskuspiste olla ja meidän tulisi huolehtia siitä, että meillä on paikalliset vahvat strategiat, jotta voidaan työskennellä kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyössä. Näin voimme varmistautua siitä, että ulkosuhteemme ottavat täysin huomioon sitoumuksemme ihmisoikeuskysymyksissä. Kiitoksia. Kiitoksia Hautala. Seuraavaksi Amelan Ranskan äh, parlamentista. Euh, merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamalla sanalla haluaisin palata Ranskan veltomuksiin. Kaikki ovat varmasti ymmärtäneet, että me puolamme tällaisen ulkosuhdehallinnon perustamista ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää meille on tämän ulkosuhdehallinnon budjetti, autonomius, itsenäisyys ja samoin henkilöstöhallinnon osalta itsenäisyys. Nämä ovat erittäin tärkeitä Tämän täytyy myös olla erillinen yksikkö komissiosta ja neuvostosta. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä merkittävä uusi instituutio toimii sujuvasti ja että se on nimenomaan sui generis instituutio. Ja mitä tulee sen toimialaan, olen yhtä mieltä siitä, mitä edellinen puhuja sanoi ihmisoikeuksista. Ja mitä nyt sanoin, sanoisin, tämä on erittäin tärkeä asia, samoin kuin myös kriisitilanne ja kriisin jälkeinen tilanne. Me kaikki tiedämme, minkälaista lisäarvoa Euroopan unioni on omiaan tuomaan tälläkin alalla. Sitten henkilöstökysymyksiin. Tässä vaiheessahan henkilöstöä kasvatetaan pikkuhiljaa haluaisin täsmentää sitä, että mekin olemme sitä mieltä, että eh, selkeä tasapaino täytyy vallita eh, sen eh, siinä, kuinka paljon henkilöstöä tulee komissiosta, neuvostosta ja jäsenvaltioista. Ja sitten aikataulusta sen verran, että me olemme tässä käyttäneet jo jonkin verran aikaa harkintojemme ensimmäiseen vaiheeseen. Tä- tässä vaiheessa aika paljon vielä pöydällä on keskusteltavaa. Täytyy, olisi kuitenkin aika ikävää, jos syksyllä vielä vuoden sen jälkeen, kun alustavat suuntaviivat on annettu tälle hallinnolle, niin jos vielä syksylläkään ulkosuudenhallintoa ei olisi toiminnassa, niin se kyllä antaisi aika ikävän kuvan ulkomaailmalle. Eri, erityisesti kun otetaan huomioon, kuinka kiihkeästi muu maailma odottaa tätä ulkosuudenhallintoa. Eli me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että ähm, Euroopan parlamentilla täytyy, äh, pitää pitää huoli siitä, että Euroopan parlamentin äh, yhteispäätös äh, oikeuksista pidetään huoli, mutta silti toimitaan nopeasti. Kiitoksia. Seuraavaksi Zingeris Liettuan parlamentista. Uh, dear Chairman, dear colleagues, actually uh, the short remark... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Muutama lyhyt kommentti liittyen siihen, että huomenna parlamenttimme aikoo hyväksyä kolmannessa käsittelyssä diplomatikuntamme säännöt ja määrittää sen, ketkä ihmiset tulevaisuudessa työskentelevät korkean edustajan yksiköissä. Omalta puoleltani niin haluaisin siis todeta, että tuemme täysin täysin Sarjus Voskin näkemyksiä Ja omalta puolellamme te haluaisimme saada äh, todellista Euroopasta ulkoa. Eli Nicaraguassa esimerkiksi Euroopan unionin valtuuskunnassa meillä on 14 henkilökuntaa. Ja Ukrainassa 14-15 kappaletta. Anteeksi, korjaan Nicaraguassa. Eli toinen tavoite liittyy hankkeeseemme, joka koskee raaka-aineita Euroopan unionin ulkopuolella. Euroopan unionin pitäisi pyrkiä riippumattomuuteen yhdestä raaka-aineiden monopolilähteestä. Mutta tätä tavoitetta ei ole täytäntöönpantu menestyksellisesti viime vuosien aikana. Euroopan unionin johtajat eivät tiedä kenen kanssa puhua. Miten voimme löytää ratkaisun ja löytää riippumattomia lähteitä? Tämä on oikein tavo- tärkeä tavoite. Toinen tavoite on tasapainoinen naapuruuspolitiikka itäisen ja eteläisen Euroopan unionin välillä. Tasapaino ei meidän mielestämme ole olemassa. Barcelonan prosessia tuetaan yhtäältä ja Välimeren alue, mutta Ukraina, Moldova, Kaukasian maat, niiden pitäisi saada enemmän huomiota ulkopolitiikassa. Kiitoksia. Ja toivomme, että Euroopan unioni yhteinen politiikka on eh, sitten esillä myöhemmin. La parola per due minuti, Kiitos. Seuraavaksi löysin kaksi minuuttia. Kiitoksia. Mitä tulee ulkosuhdehallinnon toimivaltuuksien kuvaamiseen, niin oma ryhmäni, GUE-NGL-ryhmä, on vähemmistössä. Saksan liittopäivien kollega kritisoikin jo sitä, että kehitysyhteistyö asiat pitäisi ottaa mukaan ulkosuhdehallintoon. No mitä tulee sitten esimerkiksi äh, kehitysyhteistyöjärjestöihin ja kansalaisjärjestöihin, niin ehdottaisin, että pitäisimme kokouksen, johon parlamentin ulkopuolisia tahoja kutsuttaisiin keskustelemaan. Ja olen valmis tekemään ehdotuksia siitä, ketä tänne kutsuttaisiin. Sitten toinen kysymys, johon haluaisin puuttua, on se, onko nyt jo selvää, kuinka suuri henkilöstön määrä on tarkoitus palkata ulkosuhdehallintoon. Luvut, joita on kuultu, liikkuvat 2000 ja 8000 välillä. Ja siksi kysynkin, onko selvää, minkälaiset kustannukset tästä koituvat. Ja sitten haluaisin kysyä, minkälaiselta aloilta erityisesti lisähenkilökuntaa on määrä palkata. Täällä puhutaan suuresta elinkeinon, elinkeinoalan edustuksesta ja siitä, että varusteluteollisuus pääsisi hyvin edustetuksi kuinka pitkälti tähän ollaan ottamassa ja nivomassa mukaan sotilashenkilöstöä. Kiitos. Onorevole Koppa. Kiitoksia. Seuraavaksi Koppa, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Me kaikki tiedämme, että ulkosuhdehallinnon luominen on valtaisa tehtävä Tämä on jo kolmas kerta, kun keskustelemme tästä aiheesta täällä ulkoasianvaliokunnassakin. Ja samat kysymykset aina ää, tulevat esiin. Ensinnäkin henkilöstön maantieteellinen jakautuminen on puhuttanut paljon. Jokaisen maan tasapuolinen edustus ei ehkä ole tullut riittävästi käsitellyksi. Me haluaisimme tietää, e, että millä tavalla Rova Ashton aikoo vastata e, esimerkiksi Euroopan pohjois- ja etelä- tai itä- ja länsiosien edustavuuteen, pienten ja suurten maiden edustavuuteen ja niin edespäin. Miten hän voi niin ikään taata sen avoimuuden henkilöstövalinnassa, joka on parlamentille erittäin tärkeä asia. On myös erittäin tärkeää taata sukupuolten tasa-arvo. Kiitos. Nyt vielä Naukler Suomen eduskunnasta lopuksi. Olkaa hyvä. Ehm, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen edustaja Naukler. Koska meillä on kaksi virallista kieltä Suomessa, että niin käyttää ruotsia äidinkieltänä, koska edustan Ahvenanmaata. Se, että meillä on yhteinen eurooppalainen politiikka, jota tukee hyvin toimiva eurooppalainen ulkosuhdehallinto on tärkeä ja asiat, jotka saattavat täällä vaikuttaa juridisilta, teknisiltä yksityiskohdilta, todennäköisesti ovat paljon tärkeämpiä kuin mitä voimme tällä hetkellä arvioida. Ja uskoakseni juuri se, että henkilökunta, juuri kuten monet täällä ovat todenneet, tulee eri maantieteellisiltä alueita Euroopasta, luo hyvän yhteisön se on myöskin syy sille, miksi meillä täytyy olla parempi pohja tälle yhteiselle eurooppalaiselle identiteetille, johon meillä ei vielä päässyt. Globalisointi, alueellistaminen ja nationalismi ovat asioita, joita meidän täytyy taistella vastaan, jos haluamme saada aikaiseksi yhteisen eurooppalaisen identiteetin. En voi korostaa liikaa sitä, miten merkittävää on se, mitä parlamentin Ulkoasevaliokunnan jäsen Heidi Hautala juuri totesi ihmisoikeuksien merkityksestä ja siitä, että meidän pitää tässä saada aikaiseksi yhteinen kanta EU-ssa näihin kysymyksiin. Tähän kuuluu myös yhteinen koulutus, yhteinen koulutus, jos haluamme saada aikaiseksi yhteisen panostuksen maailmassa sekä siviilikriisihallinnassa että kriisihallinnassa. Tuemme YKn tai me YK on myöskin valvontavaltaan, mutta YKlla on tietysti historiallinen muisti näissä kysymyksissä ja meillä on pitkä matka kuljettavanamme, jotta voisimme toimia yhtä tehokkaasti siviili- ja kriisihallinnassa. Tässä suhteessa meidän täytyy olla valmiita luopumaan tästä vastuusta ja tarjoamaan se yhteiselle hallinnolle täällä Brysselissä. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva Naukler. Nyt tohtori Suka voisi vastata mahdollisesti korkeintaan 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Also take Niin, kiitoksia. Antaisin puheenvuoron myös lähettiläs Kristoffersonille, koska hänellekin, hänenkin alansa liittyviä kysymyksiä esitettiin minä vastaavan henkilöstösääntöihin liittyviin asioihin. On selvää, että äh, artikla 336 äh, on se perussopimuksen artikla, jonka myötä henkilöstösääntöjä muutetaan, eli yhteispäätösmenettely pätee. Täällä esitettiin huolenaihe siitä, että missä määrin lähetetyt kansalliset asiantuntijat mahdollisesti muodostaisivat neljännen henkilöstökategorian. No, ajatus on se, että Kansalliset ö, lähetetyt asiantuntijat eivät kuulu tähän yhteen kolmannekseen, josta muuten, joka muuten koostuu kansallisista edustajista. Sitten esitettiin kysymys siitä, että missä määrin jäsenvaltioiden henkilöstöt voivat pysyä, miten pitkään voivat pysyä tässä hallinnossa, hallinnon tehtävissä. Olemme lähteneet siitä, että olisi neljän vuoden sopimuksia, joita voitaisiin jatkaa tietyksi aikaa, mutta riippuen siitä, että missä määrin jäsenvaltio suostuu tähän. Eli on mahdollista, tulee olemaan mahdollista jatkaa näitä koko ö, sopimuksia, mutta se riippuu jäsenvaltioiden tahdosta hoitaa asiaa. Sitten kriteerit diplomaattien ja viranomaisten nimi, nimittämiseksi. On selvää, että me sovellamme yleisiä kriteereitä eli ansioihin perustuen nimitetään työntekijöitä. Muistuttaisin teitä myös siitä, että henkilöstösääntöjen yleiset säännöt pätevät, eli ansiot ovat pääasiallinen kriteeri, ja sitten täytyy myös rekrytoida, värvätä ihmisiä maantieteelli- niin laajalti maantieteellinen tasapuolisuus huomioon ottaen kuin mahdollista. Ja sitten oli vielä kysymys, joka liittyi virkamiesten lojaalisuuteen? Kuinka voimme varmistaa sen, että ne henkilöt, jotka ovat meillä töissä, ovat lojaaleja meidän hallinnollemme eivätkä kansallisille hallinnoille? No, tämä on kysymys, johon voidaan varmasti tyydyttävästi vastata siten, että annamme neli nelivuotisia sopimuksia, joita voidaan uudistaa. Juuri tästä syystä me haluamme uudistettavia sopimuksia. En ole ihan varma, ymmärsinkö oikein Bundestagin edustajan kysymyksen. Ymmärsin niin, että kysyjä oli huolissaan virkamiesten oikeudesta palata kotimaihinsa. No, ei tämä nyt mikään ongelma ole. Jos puhutaan kansallisista diplomaateista, niin ulkosuhdehallinnon hallinto lähtee siitä, että jäsenvaltiolla on velvoite ottaa takaisin henkilö, joka on ollut työssä määräaikansa ulkosuurihallinnossa. Sitten ihmisoikeusosastosta esitettiin kysymys, mutta tähän annan ehkäpä Kristoffersonin vastata. Niin ikään esitettiin kysymys budjetti autonomiasta ja henkilöstöhallinnon hallinnosta. Puhuja jatkaa ranskaksi. Halusin alun perinkin sanoa, että ulkosuhdehallintoa pidetään instituutiona, itsenäisenä instituutioina. Se ei ole siis instituutio perussopimuksen mukaisesti, mutta sillä on oma perussääntönsä. Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnolla täytyy olla oma itsenäinen henkilöstöpolitiikkansa ja se on korkean edustajan alainen instanssi ja englanniksi. Nyt lopetan tähän ja palaan vielä tähän maantieteelliseen tasapainoon. On selvää, että tässä vaiheessa emme eh, suunnittele mitään kiintiöitä, koska jotta voisimme puuttua siihen, että missä määrin voimme varmistaa pohjoisen, etelän, idän, lännen edustavuuden, niin voimme toteuttaa tämän vain kiintiöin, mutta tällä hetkellä kiintiöitä ei ole vielä suunnitteilla. Ja nyt lopetan tähän. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia, Suka. Ehkä lähettiläs Kristoffersenkin voisi vielä pikaisesti maksimissaan viisi minuuttia käyttää pienen loppuvastauksen. A number of issues which maybe go beyond the, the useat asiat menevät ehkä pidemmälle kuin henkilösääntö. Ja lisäksi tässä on yksi asia, koskee tätä ajoitusta. Ja se esitettiin keskustelun ensimmäisessä osassa, voisin ehkä siihen vastata. Kuten usein otteeseen on todettu, niin neljä äh, elementtiä tarvitaan, että se toimii pääsäännöt, sitten henkilösäännöt, rahoitussäännöstö äh, ja sitten budjetti. Minun toiveeni ja odotukseni on se, että palapeli viimeinen palakin menee paikoilleen ja se on budjetti. Ja budjetin aikarajasta, jota me tällä hetkellä työstämme, me voimme esittää komissiolle budjettiluonnoksemme kesäkuun puolessa välissä. Ja tämä, jos kaikille se sopii, jos kaikki tekevät oman osansa, merkitsee sitä, että me voisimme saada tämän lisätalousarviotoimintaan ensimmäinen kymmenettä alkaen. Eli jos meillä on joku tämmöinen hypoteesisen suhteen, milloin kaikki toiminta alkaa, niin ehkä silloin mainitsisin päivämäärän ensimmäinen kymmenettä, ja toivoisin kovasti, että kaikki muut asiat loksattavat kohdalleen ennen. En suinkaan peittele sitä, että meitä kiinnostaisi kovasti saada tämä peruspäätös voimaan mahdollisimman nopeasti. Se nimittäin merkitsisi sitä, että voisimme ainakin ryhtyä valmistelemaan rekrytointia, jota emme siinä vaiheessa vielä voi hoitaa, mutta voimme sitä valmistella. Ja sitten kunhan budjetti on olemassa, niin sitten lopullinen allekirjoitus voidaan hoitaa. No se ajoituksesta. Rekrytointi ja usein jäsenvaltioiden huolenaiheet. Voin vain todeta, kun tässä samalla vahvistan sen, mitä Tovas Suukka totesi, että meillä mitään kiintiöitä ei ole. Ja tämä asia on sellainen, johon olemme suhtautuneet esittäin, erittäin vakavasti. Ja aivan riittävän selkeäksi se on kyllä tehty koko keskustelun aikana, niin on se, että tämä asia täytyy ratkaista. Ja hän tietää aivan yhtä hyvin, kuten kaikki me muutkin, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa, että jos tuota asiaa ei saada ratkaistua kunnolla, niin silloin syntyy ongelmia. Siitä syystä peruspäätös merkitsee sitä, että meillä pitää olla sellaisia mekanismeja, jonka avulla varmistaudutaan siitä, että tämä asia on jatkuvasti valvottuna. Ihmisoikeuskysymykset, edustaja Hautala. On varma siitä, että korkea edustaja Ashton on samaa mieltä hyvin monissa kohdin mukaan lukien jotkut näistä yksityiskohdista. Esimerkiksi näistä keskuspisteistä valtuuskunnille koulutus Sekin on tärkeä kysymys koulutus uusille diplomaateille. Valitettavasti silloin, kun tätä valmistelua aloitettiin, huomioimme, että me lainkaan ole niin valmistautuneet tässä suhteessa. Eli tämä kysymys on sellainen, jossa olemme antaneet itsellemme vuoden aikaa, että saamme koulutuskysymykset hoidettua. Tämä on myös kysymys, jossa kysymme Euroopan parlamentin näkemyksiä kun asiat pyritään saada saamaan hoidettua. Kehityskysymykset, mitkä täällä otettiin esille. Älkäämme unohtako, että vaikka osa tästä ohjelmointityöstä tapahtuu ulkosuuden hallinnossa, kaikki päätökset ovat komission päätöksiä. Kaikki kuitenkin päätyy lopulta komissioon meidän tulisi varmistaa ulkosuhdehallinnossa se, että näiden asioiden välillä on johdonmukaisuus. Mukaan lukee se, mitä tehdään rauhanrakennuksessa eri maailman osissa. Ja tämä on esimerkiksi täysin riippumaton muista kysymyksistä. On hyvin paljon monia maita kautta maailman, jossa kehityspolitiikkaa ei ole lainkaan, ole ei käsitellä turvallisuuskysymyksiä. Tietysti on totta, että ei turvallisuuskysymyksiä ole tietysti osin maailmaa, jolle ei ole jotain tavoitteita myöskin kehityspolitiikalla. Ja koko tämä prosessi ne te- hoidetaan yhdessä kehitysvaliokunnan ja ja Ashtonin kanssa. Lisäksi poistamme se keinotekoisen erottelu, joka meillä tähän mennessä on ollut akt ja muiden välillä. Henkilökunta, jos sallitte, ja luvut. Lähtökohtana on siirtyminen neuvoston sihteeristöstä ja komissiosta. AD-tasolla oletamme, että tuo siirto sisältää noin 800 ihmistä. Noista 600 tulee komissiosta. Eli näette, että jo ihan alusta lähtien on suuri osa tulossa komissiosta. Julkaisemme sitten kertomuksen todennäköisesti huomenna rekrytoinnista tähän yhteen kolmasosaan henkilökunnasta näette, että oletamme, että AD-tasolla ...2013 tuota, vuonna meillä on noin 1150 henkeä töissä. Sitten meillä on tämä avustava henkilökunta, paikallinen henkilökunta valtuuskunnissa ja lopuksi Nicaragua ja Ukraina mainittiin se on yhtä paljon henkilökuntaa. Syy on siihen ihan yksinkertainen sen takia, että meillä on ollut pääasiassa näitä kehitystoimia. Ja on selvää, että on useita valtuuskuntia, kuten esimerkiksi Ukrainassa, jossa tarvitaan todella paljon henkilökunnan tukemista. Kristensen, Kiitoksia. Nyt antaisin loppu puheenvuoron esittelijällemme ulkoaseen valiokunnasta, eli Elmar Brokille. Viisi minuuttia, jos mahdollista. Se olisi ihanteellista. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyisi nyt vielä muistaa, että tässä on asioita, selvittämättä tai on syntynyt väärinkäsityksiä. Tämä on siis ulkosuhdepalvelu, sillä ei ole tavallaan omaa päätösvaltaa. Ja tässä mainittiin, että tästä on tulossa hybridi elin, jota korkeudustaja tukee koordinointityössä, joka hoituu komission kautta ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Ja päätökset täytyy tehdä komissiossa, myös mitä tulee kehityskysymysten koordinointiin. Tässä täytyy välttää tietty konflikti komissaarin ja korkean edustajan välillä ja tehdä päätökset oikeista lähtökohdista. Ja korkean edustajan täytyy saada myös neuvoston tuki. Näin on myös selvää, että esimerkiksi eh, kansallisten parlamenttien roolia täytyy vielä pohtia. Esimerkiksi eh, ottaen huomioon sen, mitä Saksan eh, perustuslakituomioistuin teki siitä, kuinka sotilaskysymyksiä käsitellään, kuten täällä jo mainittiin. Eli tämä ei ole sellainen toimielin, jolla olisi oma toimivalta, ja tästä mikään ei tule muuttumaan. Tästä on turha synnyttää mitään muita huhuja. Ja sitten toiseksi, tämä tullaan rahoittamaan toiminnallisista menoista, yhteisön talousarviosta, ja tässä tarvitaan sopimusten mukaan aivan selkeästi Euroopan parlamentin valvontaa. Tämä täytyy todella taata, vaikka tämä onkin täysin selvää. Ja sama pätee hallinnolliseen talousarvioon. Tästäkin täytyy kuitenkin vielä keskustella. Tärkeää näyttäisi olevan myös kaikki se, mitä liittyy henkilöstösääntö. Euroopan parlamentille ei ole ongelma se, että yksi kolmasosa henkilöstöstä tulisi jäsenvaltioista. Kyseessä ovat kuitenkin kansalliset diplomaatit, eivät mitkään varusteluteollisuuden edustajat. Näin oli ehkä aikaisemmin jossakin muissa yhteyksissä kommunistisissa maissa Tuolloin varustelu teollisuuden edustajat olivat ministeriöissä, mutta enää tällainen ei ole mahdollista. Mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että saadaan vastaava rahoitus tälle henkilöstöosuudelle mutta täytyy pohtia, onko tämä yksi kolmasosan suhde oikeanlainen, koska haluamme, että ainakin puolet henkilöstöstä tulee komissiosta. Tätä asiaa täytyy vielä käsitellä, mutta haluan, että tästä päästäisiin kompromissiin näistä luvuista, siis yhdestä kolmasosasta, 50 prosentista – Katsotaan nyt, mitä neuvosto tekee. Tässä on kuitenkin varmasti peli varaa ja pääsemme varmasti eteenpäin. Sitten seuraavaksi haluaisin todeta, kuten täällä jo puhuttiinkin ja herra Blanc mainitsi, Euroopan parlamentin toimivaltuuksista 14 artikla, 290 artikla ja niin edelleen. Nämä valvonta- ja budjettioikeudet, jotka parlamentilla on, säilyvät jatkossakin. Euroopan parlamenttia on kuultava ja korkean edustajan on kuultava meitä ulkoaseen ja puolustuspoliittisessa kysymyksessä, mutta se, kuinka tämä käytännössä tulee hoitumaan, täytyy vielä ottaa käsittelyyn. Ja meidän täytyy katsoa, minkälainen aikataulutus on tulossa. Me olemme valmiita pyrkimään Ashtonin kanssa lopulliseen tulokseen, mutta kuitenkin vasta sitten, kun päätökset esimerkiksi henkilöstöstä on tehty. Ja koska kaikkia kysymyksiä ei ole vielä ratkaistu, emme ole päässeet myöskään omissa riveissämme lopulliseen lopputulokseen. Mutta me haluamme todella että parlamenttitkin edesauttavat siinä, että saamme erittäin toimintakykyisen ulkosuhdehallinnon Eurooppaan. Kiitoksia Brock, kiitos suurlähettiläs Kristoffersen ja pääjohtaja Suka sekä muut osallistujat siitä, että olitte näin tehokkaasti mukana töissä. me halusimme tämän kokouksen avulla saada aikaan lisää synergiaa töihimme ja tämä jatkuu tulevina kuukausina, kun ulkosuhdehallintoa arvioidaan. Haluan todella kiittää teitä kaikkia siitä, että osallistuitte. Pyydän teidät ja avustajanne tähän salin ulkopuolelle seisovan pöydän lounaalle ja siellä voimme jatkaa keskustelua.